we have to do the checking uh, of the, whether the machinery works, so if you could just put your cards and we, the vote is... Tarkistaa, toimivatko toivovatko, toimimatko koneet. Voisitteko testata? Äänestämme, äänestämme, kokeilemme äänestyskortteja ja laitteita tässä vain. Sorry? Close? No, we have to wait. Can everybody vote? Because we see that not everybody is nyt on nähtävissä, että kaikki eivät äänestä. Kolme korttia puuttuu edelleen. Eli kaksi ihmistä ei äänestänyt, mutta oletan, että koneet toimivat. Tästä he eivät vain halua äänestää. Eli voimme lyhtyä äänestämään. Siirrytään kohtaan kahdeksan esityslistalla ja aloittaa kompromissista yksi. Tämä on Teixeira mietintö puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää Hylätty kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kymmenen. Suullinen tarkistus. Vastustaako sitä joku? Ei. Eli äänestämme seuraavalla tavalla. Kukan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty yksitoista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 suullisen tarkistuksen. Onko kukaan suullista tarkistusta vastaan? Ei. Puolesta vastaan. Niin, oletko vastaan vai? Puolesta siis. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme sähköisesti näistä lausuntoluonnoksista. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 35 ja yksi, vastaan, yksi tyhjä, niin onnittelut. Siirrytään kohtaan yhdeksän Anna Mirandan lausunto pienimuotoisesta kalastuksesta ja yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta. Voimme ryhtyä äänestämään kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kuusi, puolessa, kuusi tai suullisen tarkistuksen vastustaa koko suullista tarkistusta ei. Äänestää muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ku, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 22. 22 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestetään koko lausunnosta. Sähköisesti äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Ja taas 35 puolta ääntä, yksi tyhjä, hyväksytty, onnittelut. It's your first vote, no? Just good. Tämä oli ensimmäinen äänestyksesi, joten hyvinhän se meni. Sitten siirrymme Vlasakin mietintöön seuraavaksi. Putin. Pyysin puheenvuoroa, koska nyt ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentissa. Ja se oli suuri ilo. And also for the compromises. Huh? <laughs> Varsinkin nämä kompromissit. Seuraavaksi siirrymme kohtaan 10. Oldri Vlasekin mietintö, joka koskee Euroopan tehtyjen investointien houkuttavuutta. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme kompromissi kakkoseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 sitten seuraavana. 18, tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty nähdäkseni. Tämä voidaan tarkistaa kyllä koneellisesti. Tarkistus 18, koneäänestys. Äänestys alkaa. Minun mielestä se kyllä hylättiin, mutta jos joku kerran saatan iloa siitä, niin tarkistetaan sitten. Äänestäminen ilmestikin liian nopeasti. Selkeästi hyväksytty. Sitten tarkistus 19 puolesta vastaan. Nyt en ole varma. Nyt täytyy tarkistaa tilanne. Tarkistus 19. Kuusi puolesta 24 vastaan. Tarkistus 19. Sitten äänestys alkaa. Äänestys on alkanut. Nyt kyseessä on tarkistus 19. 18 hyväksyttiin ja hylättiin korjaa puheenjohtaja, joten tarkistus 19 on nyt vuorossa ja äänestys päättyy. Hyväksytty kahden äänen voimin. Tarkistus 20 puolesta vastaan. Hyvät kollegat, jälleen kerran täytyy tarkistaa, koska tilanne on selvä. Koneäänestys, tarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 16 vastaan hyväksytty. 21 puolesta vastaan hyväksytty, luulisin. Ilmeisesti sama enemmistö kuin äsken. Mihinkäs nyt sitten mennään? Tarkistukseen 24. 24 puolesta. Ootko sinä nyt ihan varma? Kaksikymmentäneljä tarkistus puolesta. Päästäkää selkeästi puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 24. Koneäänestys taas. Hylätty. Joten seuraava 26. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 22. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta 21 vastaan hylätty siis. Sitten tarkistus 23 puolesta vastaan yhtä hankala tilanne kuin aiemminkin. Koneäänestys, tarkistus 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmen äänin enemmistöllä. 25 sitten puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 28 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, luulisin, mutta tarkistetaan. Tarkistus 28, koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmen äänen turvin. 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 31. Äänestys alkaa. Tämä on uskomatonta, miten rivit ovat nyt levällään. Tuo puoli salia äänestää koko ajan vastaan. Äänestys on päättynyt ja tarkistus on hyväksytty hylätty, korjaa. 29, Konstantin, nyt katson, mitä sinä näytät, että 29 puolesta vastaan, tyhjää, täytyy tarkistaa. Tiukaksi meni. Tarkistus 29, koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 35 puolesta vastaan, tyhjää. Uskoakseni se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Uskoakseni tätä täytyy taas tarkistaa koneellisesti. Kompromissi kolme on nyt kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmen äänen turvin. Joten siirrymme tarkistukseen 43 puolesta. 43. Näyttäkää nyt selkeästi. Vastaan. Tyhjää. Hylä. tarkistetaan. Koska kansanpuolenkin rivit tässä alkoivat rakoilla. Vai nostitko kättä liian myöhään? Ei nyt sinua tarkoittanut, mutta sinun kollegistasi siinä tapauksessa. No äänestys päättyy. 22 puolesta 17 vastaan hyväksytty. Ja nyt tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää. Nyt en oikein tiedä. Tarkistetaan kodollisesti. Tarkistus 44 meni tiukaksi. Yksi ei äänestänyt. Hyväksytty kuitenkin neljän äänen enemmistöllä. Sitten kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siinä tapauksessa tarkistus 49 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tarkistetaan koneisesti 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty selkeästi. Sitten 55 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 puolesta 19 vastaan 56 sitten puolesta vastaan. Olen pahoillani, mutta täytyy taas tarkistaa koneellisesti. 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 57 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 2018. 58 puolesta. 58 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 59 puolesta. Vastaan. Tarkistan koneellisesti. Tarkistus 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt sitten lausuntoluonnos koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänest... Yksi henkilö ei äänestänyt, mutta jos et halua äänestää, niin sitten suljemme äänestyksen. Hyväksytty 32 puolesta 4 vastaan. Ja kaksi tyhjää ääntä. Nyt on hoidettu äänestykset ja siirrymme Viktor Postinarun mietintöön. Tosin komissio ei ole vielä paikalla. Olen tästä kovin pahollani. Minä halusin, että komissio puhuu vielä loppuun, kertoo viimeiset kommenttinsa yleisasetukseen jatkaa puheenvuoroon, joka jää aamulla kesken. Voisiko joku katsoa, onko komission edustaja tuossa salin ulkopuolella odottelemassa? he no, he I don't think they are because they no, no, they are no. not. No? So the commission... Komission edustaja ei ole täällä vielä. Joten uskoakseni voimme aloittaa sinun kohtasi käsittelyn. Mikrofoni. In five minutes. on tarkoitus tulla tänne viiden minuutin kuluttua, jos aloitamme jonkun muun asian, sitä komission täytyy odotella. No tietysti komission täytyy vielä kommentoida tätä kohesiorahastoakin, mutta tietysti saada aikaiseksi hirvittävästi sekasotkoa, kun tässä sekoittaa näitä kohtia. Niin, jos haluatte, voimme odottaa Lambert ja on tässä nyt määräävät teidän mietintönään. Viisi minuuttia on ihan ok. Lambert prefers to have Victor speaking or what? Tehän tässä puheenjohtaja olette. No, we can, we can wait five minutes, I think. Uskoakseni voimme odottaa viisi minuuttia. Odotetaan, koska muuten tästä tulee hirveä sotku. Voisiko joku soittaa komission edustajalle kysyä, missä hän viipyy? Kyllä he, Kyllä, he olivat tulossa kyllä. Nobody has the phone. Yeah, call them. one minute late or two minutes late? No, no, one minute. One minute. <laughs> uh, dear, dear Nicolas, dear director, we just give you... Nyt, äh, herra pääjohtaja, annamme teille 10 sekuntia aikaa etsiä paperinne. Kuten aamulla päätimme, voitte jatkaa kommentteja, jotka liittyvät äh, keskusteluun yleisasetuksesta ja sitten kuuntelemme esittelijöitä ja sen puheenvuoron tai sitten siirrymme Viktor Bosniaran mietintöön. So if you are ready, we can start. Jos olette siis valmis, niin voimme aloittaa. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. No tässä oli muutama avoinna oleva kohta, ei kovin monta, mutta muutama, jotka halusin vielä ottaa esille vastauksena näihin työasiakirjoihin, joissa tarkistuksena on esitetty ja tämän aamuisen keskustelun, jota seurasin erittäin tarkkaavaisesti. Seuraava kohta, jonka halusin mainita, koska äh, artiklaa 20 ja suoritusvarausta. Äh, koko äh, artikla 20, siinä on vaarana se, että tässä lapsi heitetään pesuveden mukana käyttääksemme suomalaista sanontaa. Ja näin ollen kysymys ei ole pelkästään tästä varauksesta, vaan niistä säännöksistä, jotka liittyvät keskeyttämiseen ja korjaamiseen sen seurauksena, että ei päästä niihin tavoitteisiin suorituspuitteistossa. Ja tämän seurauksena suorituspuitteisto ei enää ole se tehokas mekanismi, jota komissio ajaa takaa. Ja siitä syystä tämä puitteisto on nimenomaan yksi niistä avainasemassa olevista asioista, joita pyrimme ehdotuksessamme tavoittelemaan. Sen lisäksi, että uskomme, että itse suoritusvaraus voi olla epäbyrokraattinen mekanismi, ja olemme sitä mieltä, että meillä pitää olla sellainen mekanismi, josta saadaan tuloksia, niin siitä syystä muut, muutkin säännökset täytyy säilyttää. No sitten sananen makrotaloudellisesta ehdollisuudesta. Tässä on kyseessä aihe, joka luonnollisestikin on ollut käsittelyssä jo usean otteeseen tässä valiokunnassa. Haluaisin vain todeta, että komissio on sitä mieltä, että että jos me haluamme saada sellaisen politiikan, joka keskittyy kasvuun ja talouskehitykseen, jos tätä pidetään sellaisena politiikkana, jolla on tuo tavoite, niin emme voi jättää huomiota sitä yhteyttä, joka sillä on laajempaan taloushallintoon. Tästä syystä olemme sitä mieltä, että makrotaloudelliseen ehdollisuuteen liittyvät säännökset ovat perustavanlaatuinen osio koko tätä komission ehdottamaa pakettia. Ehkäpä myös tässä yhteydessä kannattaa korostaa sitä, että suhteellisuus, joka on mainittu, on sisällytetty näihin säännöksiin. Eli kyseessä on mekanismi, joka voi toimia tavalla, jolla ei tarvitse olla mitenkään tasapuolinen vaikutus kaikissa jäsenvaltion osissa. Tämä on tapa huolehtia siitä, että mitään epäoikeudenmukaisia seurauksia soveltamisella ei ole. Lopuksi haluaisin palata vielä tähän yhteisen strategiakehykseen. Ja tässä koodin komissio on tehnyt sen, mitä se lupasikin, kun tarkastellaan tätä työasiakirjaa. Siinä otetaan esille ne pääosiot, joita komissio haluaa sisällyttää delegoituun säännöksen, jota se on ehdottanut. Tässä ei ole kysymys pelkästään siitä, että käytetään näitä rahastoja integroidulla tavalla, vaan myös siitä, millä tavalla nämä viisi rahastoa toimivat yhteistyössä muiden politiikan alojen kanssa, kuten esimerkiksi Horizon 2020. Se on myös se tapa, jolla ohjeistusta voidaan antaa sen suhteen, miten nivoutetaan yhteen se, että keskitytään temaattisiin investointeihin ja alueellisiin tarpeisiin. Ja työasiakirja melko yksityiskohtaisesti ottaa esille sen, miten tähän voidaan päästä. Lopuksi se myös luonnostelee sitä, miten Tämä liittyy eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Eli kaikki nämä tärkeät kohdat ovat sellaisia, jotka komission näkemyksen mukaan täytyy kattaa tässä asiakirjassa. Asiakirja sellaisena, kun se on esitetty, aivan kuten edustaja Olbrecht mainitsi, ei sellaisenaan ole lainsäätävä teksti, eikä se ollut sen tarkoituskaan, vaan sen on tarkoitus olla selvitys asiakirja, joka antaa suuntaa sille, mitä meidän mielestämme nämä eri osiot merkitsevät. Komissiolla vielä ei ole ollut mahdollisuutta esitellä tätä tässä valiokunnassa. Sen sijaan meillä on ollut mahdollisuus esitellä se neuvoston työryhmässä ja saada sieltä hieman palautetta, eli jäsenvaltiota palautetta sisällöstä. Meidän mielestämme olisi hyvä, jos olisi mahdollisuus myös tehdä tällainen esitys tässä valiokunnassa, että saisimme samankaltaista palautetta sisällöstä. Sillä lähestymistapamme, mitä olemme luonnostelleet, on se, että pitäisi aina keskittyä sisältöön ja se voi sitten toimia pohjana sille, että tarkastellaan sitä, mikä on oikea menettely, kun me halutaan luoda lainsäädäntötekstiä. Meidän näkemyksemme on ollut se, että kun olemme tämän palautteen saaneet näiltä kahdelta toimielimeltä, jotka ovat siis lainsäätävät viranomaiset, niin silloin sitä voidaan hyödyntää komissiossa, kun suunnitellaan seuraavia askeleita, ottaa huomioon ne indikaattorit, jotka ovat jo olemassa. Tässä vaiheessa komission kannaksi jää sama kuin mikä siellä on alkuperäisessä ehdotuksessa, mutta ehdottomasti haluaisimme myös mennä eteenpäin tavalla, joka vähentäisi kaikki riskit siitä, mikä on ollut tarkoitus olla avainasemassa ja osa tätä operationaalista ohjelman täytäntöönpanoa. Riski siitä, että saattaa syntyä jonkunnäköinen toimielimellinen umpikuja, mikä taas puolestaan voi olla monimutkaista ja ongelmallista, kun pyritään pääsemään yhteisiin tavoitteisiin. Lopuksi haluaisin vielä vastata edustaja Krelin esittämiin kommentteihin, jotka koskivat tulevaa komission kanssa käytävää yhteistyötä haluaisin vakuuttaa hänelle, että me haluaisimme komission puolelta tukea edelleenkin esittelijän ja tämän valiokunnan työtä. Ehdottomasti haluaisimme jatkaa tällä rakentavalla polulla, sillä uskoaksemme meillä on hyvin pitkälti yhteinen tavoite, kun pyrimme tuottamaan lainsäädäntötekstiä sellaista, joka säilyttää sekä nämä pääperiaatteet, mutta on samalla myös asiakirja, joka tarjoaa oikean operationaalisen puitteiston näiden investointien säilyttämiseen ja tavoitteisiin pääsemiseen. Ymmärtäen tietysti, että saattaa olla tiettyjä kohtia, joissa olemme eri mieltä, jossa komissio haluaa säilyttää oman kantansa siitä syystä, että se on sitä mieltä, että tässä ovat kyseessä erittäin tärkeät asiat. Mutta uskomme sen mukaisesti, mitä olemme kuulleet tästä erittäin rakentavasta asiayhteydestä, että nämä alueet ovat kovin rajattuja. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksia. Nicholas ja käsittääkseni esittelijät haluavat vielä kommentoida, kuka ensin. Lambert. To be targeted. Kiitoksia paljon. Tästä viimeisestä huomiosta, jonka komission edustaja esitti kohdentamisesta. Sanottiin, että tämä on jollakin tavalla rajattu. Toteaisin, Toisin sanoen, että koko tämä arkkitehtuuri sinänsä on pysyvä täytäntöpanojärjestelmä, se tapa, jolla se on esitetty integroituna Euroopan kattavana, kattavana prosessina. Joten aina, mikä tähän tulee mukaan uutena tekijänä, on esimerkiksi strateginen puitekehys, mutta muutoin laajalti hyväksytään se, mitä komissio esittää. Me tarvitsemme toisiamme, mikäli me viedään tätä prosessia eteenpäin. Ja vastaus on neuvosto. Se, mitä komissio on ehdottanut, ei ole saat kovinkaan paljon, kovin, kovinkaan selkeää vastausta neuvoston puolelta. Nyt eh, ensimmäistä kertaa on voitu vilkaista pikaisesti tarkistuksia ja keskustelu on käyty lukuista seikoista. Toinen tarkistusten jättöaalto tulee vievään viemään asiaa samaan suuntaan, mitä suuren suuria yllätyksiä tuskin on tuloillaan. Muutama seikka. Se, mitä rahoituksen osalta tulee toteutumaan, herra Kodmalnis ja muuta viittasit juuri rahoitukseen. Tässä vaiheessa emme ole esittäneet lukuja, yleinen kanta Euroopan parlamentissa on, että meidän pitäisi hieman vastahakoisesti vain mainita lukuja tässä vaiheessa. Seuraava tarkistusten aalto selkeyttää asioita Karigan mietinnön valossa. Me tulemme viittaamaan Karigan mietintöön, vaikkakin on tehty päätös, että että tässä pitäisi olla XXX lähestymistapa, eli jätämme tiettyjä asioita avoimeksi, mutta me tulemme selventämään sitä tosiasiaa, että me pidä, pitäydymme niihin päätöksiin, jotka tehtiin Karikamietin yhteydessä. Herra Kodmanlissa puolestaan sanoi, että hän aikoo lähettää kaikille hänen omat laskelmansa. Tämä on tietystikin tärkeää tulevien askelten kannalta, tulevien vaiheiden kannalta, Näiden lukujen valossa voimme katsoa, onko komission ehdotus tasapainossa ja keskustella tästä voidaan käydä myöhemmin. Ja myöskin katoista voidaan käydä keskustelua. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Kaikki ovat ottaneet meihin yhteyttä tämän tiimoilta. Tiedämme, että tullaan, tämä on myöskin osa keskustelua, jota käydään monivuotisista rahoituskehyksistä. Tämäkin keskustelu on tarpeellista ja tämä on erittäin tärkeää, tämä kaikki myöhempien vaiheiden kannalta. Yhteydenpito myöskin lukujen osalta, jotka Malnis esitti. Sitten yhteisestä strategiakehyksestä. Rova Schröter totesi, että hän suhtautuu epäileväisesti meidän lähestymistapaamme. Eikä hän piti ovea pikkuisen raolaan sen osalta, että ehkä saamme hänet myöhemmin vakuuttuneeksi vielä asiasta. Hän ei suukantaa sitä mahdollisuutta pois. Sitten juridinen käännös taikka juridisen tekstin laadinta ja se, että tämä laitettaisiin sitten liitteeseen. Ottakamme huomioon se, että olemme aina sanoneet, että tämä pitää saada liitteeseen. Minä käsitin ainakin valiokunnan keskustelusta näin, että menkäämme nyt tälle tielle ja käykäämme tästä keskustelua myöhemmin. Komission, komission puolelta me toivottavasti nyt kirjataan ylös sisäisiä pohdintoja. On ollut paljon tai kun käytte sisäisiä pohdintoja, niin kertokaa niistä ihmeessä, mutta parlamentin puolella kanta on täysin selvä. Nyt mitään umpikujaa ei ole, koska emme ole koskaan sanoneet mitään muuta. Te olette aivan oikeassa. Me olemme tässä yhteislainsäätäjiä. Tämä vain ohi menen huomautuksena. Ensimmäisessä puheenvuorossani viittasin kumppanuuteen. Me onnistumme vahvistamaan alue- ja paikallisviranomaisten asemaa mainitsemalla ne ensin ja sitten totesimme, että toivat kumppanuussuhteessa näiden jäl- jäl- jäljempänä mainittujen kanssa. Teksti kannattaa lukea huolella. Mutta sanottiin, että paikallistaso oli po- jäänyt pois. Tämä ei voi pitää paikkaansa. Voitte kyllä kertoa minulle sitten myöhemmin, mistä tämä väärinkäsitys syntyi. Jotenkin muitakin seikkoja on täällä mainittu. säännöt ne on lähetetty kaikille. En ole niitä kyllä nähnyt vielä. Täytyy varmistaa, että sielläkin lähestymistapa on tasapainoinen. Joitakin kysymyksiä esitettiin suhteesta, joka valitsee rahastojen erityissääntöjen välillä. Jan Olbricht esitti tätä koskevan kysymyksen. On aivan totta, että tämä koskee sosiaalirahastoa ja kehitysrahastoa, mutta kaksi muuta rahastoa eivät omaa tämän tyyppistä sanamuotoa niiden kohdalla säännöstä oli, joten täytyy tähän pistää mukaan sanata, sikäli kun se on soveliasta tai asian kuuluvaa soveltuvin osin. Se, mitä komission teksti tarkalleen tarkoittaa esimerkiksi artiklassa 38 alakohdassa 1, tämän haluaisin tietää. Siellä sanotaan, että käytän sana aim, pyritään. Ja tässä viitataan myöskin erityisiin temaattisiin tavoitteisiin. Tämähän on samansuuntainen sanamuoto kuin muissa instrumenteissa ja asetuksen muissa osissa, joten jossakin kohde meidän täytyy hieman selventää vielä sanamuotoja. Me tulemme todenteolla tarkastelemaan sitä lisäarvoita syntyy syntyy rahasto lähestymistavasta ja yhteisen strategiakehyksen käytöstä ja monen rahaston käyttömahdollisuudesta selkeyttä tähän tarvitaan ja meidän täytyy tässä pitäytyä tähän juridiseen lakitekstiin. Kenteessä äh, nyt voisin kiittää kaikkia kollegoita heidän panoksestaan. Voimme tulevina päivinä vielä tarkastaa tekstiä yhdessä ja täydentää sitä vielä joillakin tarkistuksilla jotta saamme vietyä asioita asianmukaiseen suuntaan. Minulla on edelleenkin hyvä näppi tuntuma tämän valiokunnan kannoista ja erityisen esittelijöiden kannoista. Olen toiveikas sen suhteen, että äänestys voidaan toimittavilla ennen kesätaukoa. Toteuttamiskel- toteuttamiskelpoisuus tässä vaiheessa on erittäin tärkeä parlamentissa. Täällä on puhuttu lukuisista neuvoston kokouksista, jotka mahdollisesti aiheuttavat äh, epävarmuutta siellä sun täällä kolkalla parlamentissa. Konstantsa, sinä olit äh, vauhdissa aamulla, joten voisitko nyt äh, puhua puolestasi? Um, niin, muutama kommentti. Uskoakseni meillä oli alkuun kysymys tästä operationaalisesta ohjelmasta, kolme, että se aloitettaisiin kolme kuukautta myöhemmin kuin kumppanuussopimus on valmis. Siis se on kolmen kuukauteen asti, voi aloittaa heti. Se riippuu siitä, minkälaisessa tilanteessa ollaan jäsenvaltioissa. Jos kaikki on kunnossa ja valmista, niin silloin voidaan ryhtyä heti tähän kumppanuussopimukseen. Mutta annetaan mahdollisuus, siis kolmen kuukauden mahdollisuus työstää näitä operationaalisia ohjelmia – se on sellaista joustavuutta, josta voi olla paljon hyötyä. Edustaja Maneskulta tuli kysymys. Eli täytyykö vai voiko? Tämä on siis juridista kieltä. Have to vai shall on tämä ongelma. Me emme voi käyttää have to vai must sanoja. Meidän täytyy käyttää shall sanaa ja sillä tarkoitetaan, että on pakko. Tämä oli se selvitys, jota tähän kysymykseen saatiin. Lisäksi puhuttiin aikataulusta, jota käytetään siihen, että mahdollista tukea aluetta. Ja kuten tiedätte, niin tällä hetkellä käytetään vuonna 2007, 2008 ja 2009 tiloista. Ja jos emme ole valmiita ensi vuoden maaliskuuhun mennessä, niin silloin käytämme 2008, 2009 ja 10 pohjaa joillakin alueilla. Toivottavasti näin on jossain paikoin, jossain ei, mutta se ei ole meidän päätettävissämme ja tietysti me työstämme tätä kaikkein ajankohtaisimman, ajankohtaisimpien lukujen pohjalta, joita meillä on. Janin kysymys näistä erityissäännöistä. Lamberthan kertoi jo meille siitä, että, että tavoitetta ei ole määritelty. Ja artikla 272 b e ottavat jo esille nämä kaikki prioriteettispesifiset kohdat. Ja se on se syy, miksi sanomme, että meidän ei tulisi käyttää pelkästään temaattisia tavoitteita, vaan myöskin näitä spesifisiä tavoitteita. Jos sitten loppujen lopuksi tämä tietysti täytyy tarkistaa, mutta se oli ajatteluna tässä taustalla. Sitten oli kysymys kriteereistä ja indikaattoreista siihen luetteloon, joka koski näitä funktionaalisia kaupunkialueita. Janin kanssa keskustelimme tässä EAKRsta, sillä se liittyy läheisesti hänen mietintönsä ja hänen ehdotuksensa oli se, että meillä voisi olla tällainen suuntaa antava luettelo näistä alueista, jotta jäsenvaltiot voisivat sitten määritellä, mikä tällainen funktionaalinen alue on. Se saattaa olla metropoli, kaupunki, Se voi olla kaupunkia ympäröivä alue, se voi myös olla osa kaupunkia, mutta tarvitaan kriteereitä kuitenkin tähän määrittelyyn ja siitä syystä olemme valmistelleet asian samalla tavalla. Loput tulevat sitten Janilta tuolla EAKR-mietinnössä. Nämä olivat uskoakseni ne kysymykset, jotka olivat avoinna, jotka kirjoitin ylös. Mutta minun näkemykseni oli se, että tämä aamu oli kovasti hyödyksi meille esittelijöinä – sillä nyt meillä on jo mielessämme ne tarkistukset, joita aiomme esittää 8.5. Ja minulla on sellainen vaikutelma, että nämä sinun esille ottamasi asiat, niin hyvin monet niistä löytyvät jo tuolta seuraavan osion tarkistuksista. Ja siitä syystä olemme mielestäni hyvällä tiellä kohti valiokunnan kannan löytymistä niin että sillä sanan tueksi suuri enemmistö. Tietystikään emme koskaan saa sataprosenttisesti ihmisiä tukemaan näitä asioita, mutta löydämme kuitenkin sellaisen strategian, jota voimme viedä eteenpäin kohesiopolitiikkaa seuraavien vuosien ajan. Ja jos saamme suuren enemmistön siihen taakse, niin se on hyvä asia. Kiitoksia kovasti vielä komissiolle siitä, että se on suhtautuu avoimesti näihin kysymyksiin. Keskustelen myöhemmin tässä vielä keskenämme asiasta. Siitä kovasti hyötyä ja olen innolla odottamassa tätä ehdotusta käytännössä Sain sähköpostin, sain se vasta nyt niin tänä aamuna. Ja olen todella kiinnostunut ollut lukemaan sitä ja sitten katsotaan millä tavalla asia vedä eteenpäin. Kiitoksia. Thank you. I, I understand that was... Kiitoksia. Ymmärsin, että näin ollen voimme päättää kohdan neljä käsittelyn esityslistalla siirtyä kohtaan 11, joka on Viktor Bostinaarun kohesiorahastot. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Meillä on vain englanninkielinen versio tästä kohesiorahastoa koskevasta mietintöluonnoksesta. Luonnoksesta. Mietinnön sisältö heijastelee pitkällistä keskustelusarjaa, jota komissiossa on käyty ja myöskin meidän komission kesken itse esittelijänä yhteistyössä poliittisten ryhmien varjoesittelijöiden kanssa olemme usein otteeseen kokoontuneet myöskin kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa ja myöskin hallitusten edustajien kanssa, tosin ei Romanian hallituksen kanssa, liikemaailman ja liikemaailman ja myöskin eri alueiden kanssa on keskusteltu. sisältö heijastelee niin pitkälti kuin mahdollista. Tässä vaiheessa vain voidaan heijastella sitä vuoropuolta, jota olemme jo käyneet. Kuten voitte havaita, täällä on kaksi merkittävää tarkistusta. Ensimmäinen niistä liittyy tukeen, jota annetaan energiatehokkuushankkeisiin ja uusiutuvan energian käyttöä, käyttöön kiinteistä rakennusalalla asunto, asuntojen yhteydessä. Tässä on kyse myöskin kaukolämmöstä ja jäähdyttämisestä. Artikla 2 koheseurahaston soveltamisala ja artikla 3, joka koskee investointiprioriteetteja, ovat tässä taustalla. Tarkoitus ottaa mukaan energiatehokkuus rakennuksissa tukikelpoisten kohesiorahasto toimien joukkoon. Tämä on kaikkein tehokkain tapa parantaa energiatehokkuutta ja päästä Eurooppa 2020 tavoitteeseen. Tiedämme komission ja muiden lähteiden suunnalta, että Euroopan unioni muuten jää jälkeen EU 2020 tavoitteista energiatehokkuuden osalta. Mikäli jatkamme samaa vanhaa rataa, voimme päästä alle 10 prosentin tasolle tuohon mennessä, mutta mikäli lisätään energiatehokkuutta, voidaan päästä ainakin 20 prosenttiin. Tämä mitä vaikuttaa myöskin eu talouden viherryttämiseen Samalla pääsemme 2020 strategian tavoitteisiin. Mutta Eurooppa 2020 tavoitteet eivät ole ainoa syy, miksi pitäisi antaa tukea näitä hankkeita varten. Meidän täytyy myöskin katsoa, että tämä myöskin loisi vihreitä työpaikkoja ja myötä vaikuttaisi vihreän talouden syntymiseen ja pk-yritysten aseman parantamiseen. Kyse on myöskin hiilidioksidipäästöistä ja niiden hillitsemisestä Euroopan unionissa. Samalla syntyisi säästöjä. Tavallinen kansalainen säästäisi. He näkisivät heti, että heidän energialaskunsa olisi helpompi maksaa aikana, jolloin energialasku on niin monissa maissa julkinen viha, vihollinen numero yksi. Lopuksi tämä vaikuttaisi myöskin energian saantivarmuuteen Euroopassa. Meidän täytyy pitää mielessä myöskin, että rakennussektorilla syntyy 40 prosenttia, nyt toistan 40 prosenttia EUn kaikesta energiankulutuksesta ja 36 prosenttia hiilidioksidipäästöistä. Tämä osoittaa, että miten suuri vaikutus tämän tyyppisellä tuolla voisi olla. Tämän kaiken sanottua, niin katson, että synergia alukehitysrahaston ja kohesiorahaston välillä, jotta voitaisiin lisätä energiatehokkuusinvestointia kiinteistöalalla on äärimmäisen tarpeellista. Kohesiorahasto tuella voidaan lisäksi merkittävällä tavalla myötävaikuttaa vaikuttaa tiettyiden alueiden kehittymiseen siten, että tukikelpoisuuskriteerit EKRn puolella, alukehitysrahaston puolella muutetaan tätä vastaavaksi. Kohesiorahaston tuella voitaisiin tukea myöskin erittäin tehokkaita sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia ja kaukolämpö- ja jäähdytyskeskuksia. Kyse on kyse pelkästään yhteistuotannosta, lämmön ja sähkön yhteistuotannosta ja kaukolämmöstä ja jäähdytyksestä, vaan sen, että It- Itävallassa esimerkiksi on kolmannen sukupolven hankkeita jo meneillään. Sillä pystytään käyttämään fossiilisia polttoaineita yhdessä uusiutuvien kanssa. Tämä on yksi tapa toimia. Haluamme pohtia tätä aivan uutta mahdollisuutta tulevassa kehityksessämme mekin. Tässä viitataan sellaisiin laitoksiin, jotka ovat kaikkein tehokkaimpia, kun tarkastellaan polttoaineen kulutusta, hiilidioksidipäästöjä ja niitä hyötyjä, joita syntyy paikallisyhteisölle ja asuntoalalle. Yhteistuotanto ja kaukolämpö- ja jäähdytyslaitokset saavat alukehitysrahastosta ja koisiorahastosta tukea. Ne ovat erittäin tärkeitä jäsenvaltioiden kannalta. Tämä on tärkeää jäsenvaltioiden kannalta, että kohesiorahasto tuettaisiin näitä, ei siksi, että ne valtaa erittäin yleisiä laitoksia, niitä on paljon, vaan siksi, että samalla säästetään sekä energiankulutuksessa, kotitalouksissa että myöskin päästöt vähenevät. Monissa maissa on siirretty kollektiivisista järjestelmistä kohti yksittäisiä asuntokohtaisia menetelmiä, jotka kuluttavat enemmän energiaa, ovat paljon kalliimpia ja aiheuttavat paljon enemmän hiilidioksidipäästöjä, eikä niistä synny mitään hyötyä kokonaisen yhteisön tai koko yhteisön tai jäsenvaltion kannalta, eikä tätä rataa päästä EU 2020 tavoitteisiin. Investoinnit pitäisi hoitaa siten, että annetaan kannustimia. Puhun nyt siis erittäin tehokkaista laitoksista, koska ne pystyvät tehokkaammin ja vähemmän saastuttaa tuottamaan enemmän energiaa ja ne käyttävät enemmän uusiutuvia energialähteitä ja energiansaantivarmuus paranee. Lisäksi tämä auttaa kansalaisia kuluttamaan vähemmän rahaa energiaan ja samalla voidaan välttyä käyttämästä näitä asuntokohtaisia tai talokohtaisia laitteita. Tässä on vielä pari muutakin elementtiä, jotka pitäisi ottaa huomioon. Kohesiorahasto voi tätä myötä vaikuttaa myöskin kaupunkien kehittämiseen Kuul, tiedän monien kollegoiden tahdon uudenaikaistaa meidän Euroopan unioniamme. unioniamme. Tämä olisi erittäin tehokas ja konkreettinen tapa toimia tähän suuntaan. Lisäksi tässä on mahdollisuus päästä monenkin temaattiseen tavoitteeseen, kun otetaan huomioon mit, se, miten koheisiorahaston kautta voidaan vaikuttaa tilanteeseen. Ja kun meillä on kokonaisvaltainen lähestymistapa, tuottaja ja energian siirtäjä olipa sitten kyse lämmöstä, sähköstä tai jäähdytysjärjestelmistä. Ja kun rakennukset on kunnostettu, niin tästä syntyy valtavan suurta taloudellista hyötyä kokonaisten paikallisyhteisön kannalta jäsenvaltioissa. Mä olen tehnyt muitakin tarkistuksia ja voin kertoa, että tarkistukset, jotka tänään esitän, ovat vain lähtölaukaus sille, tai vain pieni osa jäävuoren huippu siitä keskustelusta, jota olen käynyt komission kanssa. olin pyrkinyt poistamaan väärinkäsityksiä ja sitten pääsemään parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun tulevan kohesion politiikan kannalta. Olen tehnyt muitakin tarkistuksia, ne viittavat esimerkiksi infrastruktuuriin, jota voidaan rahoittaa rahastosta ja myöskin vammaisten esteettömään pääsyyn ja liikuntarajoitteisten henkilöiden liikkuvuuteen. Oli viitannut myöskin Kyse on YK on vammaisten oikeuksien julistuksesta, jota otan pistää täytäntöön. Tarkistukset niin ikään liittyvät muihinkin Euroopan politiikan osa-aloihin, jotka ovat selkeitä ja spesiaalisia ja joissa viitataan vammaisten esteettömään pääsyyn. Täällä on myöskin uusi Eurontason kappale, jolla pyritään selkeyttämään suhteen, joka vallitsee kohesiorahaston ja saastuttaja maksaa periaatteen välillä. Tässä minä edelleenkin odottelen, ja minun on kerrottu, että pikapuoliin komissaari Potocnik tulee esittämään uuden luonnoksen direktiiviksi, joka koskee ympäristövaikutusarvioita. Todennäköisesti joitakin muutoksia tullaan tekemään strategiseen ympäristö, ilmast, ympäristövaikutusarvioon nyt pitäisi olla mahdollisuus, että kohdistusrahaston varoja voitaisiin käyttää sellaisessa tapauksessa, jolloin saastuttaja ei ole maksanut. Lopuksi Natura 2000 halutaan ottaa mukaan välineeksi, jolla voidaan suojella biologista monimuotoisuutta. Se puuttuu tämän hetkellä asetuksesta. Ja tämä olisi erittäin tärkeä asia yhteisiä tarkoitusperiä silmällä pitäen. Mitä sitten maaseutuympäristön tulee Urban ykkösen ohella? Jotkut hankkeethan pistetään täytäntöön sillä tavalla, että kyse ei ole pelkästään kaupunkialueista, vaan niin ikään kaupunkialueen lähistöllä sijaitsevista alueista. Näitä kahta pitää kohdella yhtenäisenä alueena. on tukea myöskin joukkoliikennettä, eikä pelkästään tukea Urban ykköstä. Tämä on laajempi käsite, ja tämä myötä vaikuttaa myöskin siihen, että pystytään vähentämään hiilidioksidipäästöjä samalla kun viherrytetään julkista joukkoliikennettä ja kaupunkien eri liikennemuotojen yhteiskäyttöä. Haluaisin kiittää erinomaisesta yhteistyöstä, josta on voinut nauttia kaikkien varjoesittelyiden kanssa. sen heitä heidän panoksestaan ja halukkuudestaan tehdä läheistä yhteistyötä minun kanssani. Kiitoksia myöskin kaikista tarkistuksistanne mietintö tulee saamaan laajan poliittisen tuen. Ja sitten siitä tulee erittäin tärkeä pohja, jonka kanssa voimme sitten mennä neuvottelemaan neuvoston kanssa. Ja minun päähänpintymäni on Connecting Europe-fasiliteetti. Toivon, että kohesiorahastosta saataisiin tähän rahaa, mutta niin kuin minulle tänä aamuna kerrottiin, niin tämä tiedoksi myöskin herra Pakeille, muu pääosasto totesi, että tämä voidaan tehdä pelkästään tietyissä olosuhteissa, tietyillä ehdoilla. Jäsenvaltioiden täytyy olla valmiina tätä varten, koska neuvostossa on tulossa valtava taistelu tästä. Ja taistelusta saattaa tulla suorastaan sota. Ja tämä saattaa koskettaa myöskin parlamentin jäseniä. Meidän kaikkien täytyy pysyä tässä yhtenä rintamana ja taistella yhteisten päämäärien puolesta. Olen valmis tekemään myöskin kompromissitarkistuksia tekemään teidän kanssanne yhteistyötä kompromissien löytämiseksi niin, että tämä hanke saadaan liikkeelle tulevaa ohjelmakautta silmällä pitäen. Kiitoksia. Ja näin siirrytään sitten varjoesittelijöihin. Ensinnäkin EPPn nimissä. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä kollega Bostinaarun kanssa, joten voin kyllä allekirjoittaa koko tämän ehdotuksen, jonka hän nyt meille esittelee. Toki yhdessä voimme tehdä jatkossa tarkistuksia niin, että pyrimme samaan mukaan sellaiset asiat, jotka tässä ensimmäisessä versiossa eivät vielä ole mukana ja ne koskevat asioita, joita on usean kertaan käsitelty koskien liikennerahastojakin, haluaisin viitata siihen, että otettaisiin mukaan myös Natura 2000. Se on yleisluontainen minusta on aika riskaapeli ottaa se mukaan tähän. Olen sen sijaan aivan yhtä mieltä siitä, että mukaan otettaisiin maaseudut, maaseutualueet. Tästä olemme pitkään puhuneet, mutta kuten postin arvo sanoin, olemme vielä vasta alkuvaiheessa ja työtä voidaan vielä hioa ja asiasta voidaan neuvotella. Toivon, että se johtaa hyviin tuloksiin. Haluaisin nyt vielä esittää jotakin huomioita tämän aamui sen keskustelun, johon en vielä voinut osallistua. Haluaisin yhtyä niihin kollegoihin, jotka arvostivat ähm, Van Nistelronin ja Krelin tekemää työtä. Siinä on on korostettu niitä asioita, joista tässä valiokunnassa on monen usean kertaa keskusteltu. En ole yhtä mieltä komission vastauksesta, jonka tänäänkin ähm, kuulin koskien makrotaloudellisia ehtoja. Uskon, että tässä asiassa voitaisiin palata siihen, mikä koskee so- kohesiorahaston erityisasetusta, ja se voitaisiin ottaa sen, myös sen ankaisempi hallinto esimerkiksi. Mielestäni on hyvin tärkeää tämä kahden esittelijän kommentti koskien yleisasetusta, niin että siinä täsmällisemmin määriteltäisiin kumppanuussopimuksen ehdot, että kyseessä olisi vahvistettu kumppanuussopimus. On tärkeää, että, että komissio ymmärtää sen, että olisi poistettava kaupunkialueita varten olevat ennakoinnit ja kaupunkiluettelot, vaan että olisi tällainen urbanialueiden foorumi, jossa otettaisiin mukaan funktionaaliset urbanialueet, eikä olisi mukana mitään luetteloa, joka saattaa olla liian rajallinen. Lopuksi vielä viittaus herra Bostinaarulle. Tässä on tärkeä tämä viittaus väestö tekijän siitä esittelijä puhui ja olisi tärkeää, että sitä korostettaisiin voimakkaammin ja käsiteltäisiin sen seurauksia kehitys- ja politiikalle, jota pyrimme kehittämään asiallista mukaisesti. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Romanesku seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin korostaa sitä, että esittelijä on erittäin hyvin tunnistanut täällä kaikkein tärkeimmät näkökohdat komission ehdotuksesta. Mielestäni esittelijä on tehnyt jotakin erittäin hyviä ehdotuksia ja haluaisin tukea niitä. Haluaisin vielä täydentää vähän lisää tätä. Kun ajatellaan komission ehdotusta, olen sitä mieltä, että olisi tietyllä tavalla laajennettava kohesiorahan soveltamisalaa niin, että voitaisiin tukea pk-yrityksiä sen kautta ja voitaisiin myös tukea sijoituksia koulutukseen. Tämä vastaisi Eurooppa 2020-strategian tavoitteita ja toisi parannusta kohesiorahaston käyttöön. Haluaisin myös tukea ehdotusta, jonka mukaan otettaisiin mukaan laatuindikaattoreita, jotka ovat tulossuuntautuneita. Tarvitsemme sellaisia indikaattoreita, joilla tuetaan kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden periaatteita, aivan kuten kollegani Bostinaru jo sanoikin, ja niin kuin hän tarkistuksissaan on osoittanut. EOKR ja kohesiorahaston kohdalla on molemmissa saatu aikaan infrastruktuuria niin, että perus julkispalvelut ovat paremmin saavutettavissa. Tässä puhun kollektiivisista palveluista, asuntojen lämmityksestä, Nämä ovat erityisiä ongelmia Itä- ja Keski-Euroopassa. Olen sitä mieltä, että näissä palveluissa on huomioitava todelliset tarpeet. Tämähän on näissä jäsenvaltioissa ongelmana. Mielestäni ohjelmissa on suuntauduttava kohti vihreän energian edistämistä ja energiatehokkuuden vahvistamista. Näin voisimme puhua kestävistä investoinneista ja se vastaa tavoitteitamme. Sitten tästä prioriteettiluettelosta ja investoinneista. Mielestäni olisi hyödyllistä lisätä tähän painopistealueluetteloon ainakin yksi painopiste, joka mielestäni tärkeä. Kyseessä on uuden tekniikan ja nousevan tekniikan edistäminen, jolla voitaisiin saavuttaa vähähiilisen talouden suhteiden edistymistä. Edelleen haluaisin mainita sen, että komission ehdotuksessa on mainittu, että päästökauppaohjelmat eivät ole tukikelpoisia. Minun mielestäni tämä olisi virhe, ja olisi parempi löytää tähän ratkaisu niin, että nämä päästökiintiövaihto-ohjelmat myöskin otettaisiin tähän mukaan. Nämä ovat hankkeita, joita tätä kautta rahoitetaan. Olisi hyvä, että nekin olisivat tukikilpoisia. Kiitoksia. Uh, very much. Uh, Nikos Chrysohelos. Kiitoksia. Ja sitten seuraava puhuja. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον εισηγητή, τον κύριο Μποστινάρου, γιατί είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Ε, στην έκθεση του εντοπίζονται πραγματικά... Kiitoksia. Meillä on erinomainen yhteistyö tämän asian työstämisessä toistaiseksi. Haluaisin vain kommentoida kolmea seikkaa, joista olen samaa mieltä. Lisäksi täällä on pari muuta seikkaa, joiden osalta voitaisiin ehkä lisätä jotakin. Ne ovat tärkeitä seikkoja. Ensinnäkin kohesiorahastosta on tärkeää tarkastella uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta. Tämä on yksi tapa, jolla voidaan parantaa tilannetta hiilidioksidipäästöjen osalta kohesiomaissa. Tämä auttaa myöskin pääsemään energiaköyhyys ongelmasta eroon, kun on kyse kaukolämmöstä ja jäähdyttämisestä Tämä pitäisi ottaa myöskin mukaan. Kestävä liikkuvuus pitäisi ottaa myöskin osaksi kohesiopolitiikkaa. Natura 2000 ja mahdollisuus investoida siihen. Hienoa, että herra Bostinaro otti tämän mukaan. Tämä on erittäin tärkeä näiden kohesioalueiden kannalta. Tätä voidaan suojata kohesiomaiden biologista monimuotoisuutta. Kyse on kuitenkin suuresta osasta Euroopan unionin aluetta, jotka tässä tulevat joka tässä tulee kysymykseen. Sitten kunnostamis-, toiminnat toimet, toimenpiteet. Tässäkin on hyvin paljon potentiaalia. Erityisongelmia on niillä ihmisillä, joilla on muutenkin taloudellisesti hankala tilanne. Eri politiikan osa-alueilla heidät pitäisi ottaa huomioon. Hienoa, että näin on nyt tehty. Maaseudun ympäristöulottuvuus on erittäin tärkeä, ei pelkästään kaupungissa, vaan myöskin maaseudulla ja saarialueella pitäisi ympäristökysymykset ottaa huomioon. Saareilla on aivan omanlaatuinen, ainutlaatuinen ympäristönsä. Kenties joitakin seikkoja voitaisiin tai joitakin alueita voitaisiin hieman enemmän painottaa kuin joitakin muita. yhteisiä antaa etusia. Alue- ja paikallisviranomaisten hallinnollinen kapasiteetti on yksi seikka, johon niin ikään kannattaisi kiinnittää huomiota, sillä mikäli hallinnolliseen kapasiteettiin ei kiinnitä huomiota, silloin arviointi ja suunnittelu työ heikkenee ja silloin ei saada kaikkea parasta mahdollista hyötyä irti toimista. silloin mielestäni tiettyjä viittauksia, jotka tähän liittyvät, voitaisiin parantaa vielä. Joitakin seikkoja pitäisi painottaa enemmän. Ja aikataulu täytyy saada myöskin kuntoon. Ja asioiden oikea järjestys täytyy varmistaa. Nyt on kyse alueista ja niiden kyvystä ylipäänsä solmia kumppanuussopimuksia. Haluamme varmistaa, että ne pystyvät tulevan, tulemaan mukaan, ettei synny samanlaisia pullonkaula kuin aiemmin on joissakin valtiossa ollut. Meidän täytyy keksiä keinoja, joilla päästään menneisyyden ongelmista eroon ja kaikki saadaan mukaan. Toimintasääntöjä tarvitaan, käytän sääntöjä. Ja koska on kyse yhteispäätösmenettelystä, tässä on tietystikin jäsenvaltiot myöskin mukana. Erityisponnisteluita täytyisi tehdä tiettyjen alueiden tukemiseksi. Ja niitä täytyy olla mukana päättämässä myöskin. Yhteispäätöksestä täytyy olla kyse. Alueiden täytyy sitoutua yhteistyöhön. Sitten lopuksi vielä liikenteestä uskoakseni meidän täytyy painottaa liikenneinfrastruktuurien merkitystä niin, että päästään kohti kestävää liikkuvuutta. Liikennepuolella kestävyys on merkittävä kriteeri. Pelkästään ei ole junista ja maanteista, vaan myöskin siitä, että ihmiset kävelisivät enemmän ja ajaisivat polkupyörällä. Nämä ovat erittäin kestäviä liikkuvuuden muotoja, nekin täytyy mainita indikaattoreista vielä. Kuten esittelijä totesi, me tarvitsemme kunnollisen kriteeriluettelon. Täytyy tarkastella, kuinka pitkälle voidaan mennä ja kuinka paljon mikäkin toimi maksaa ja mitä, miten tietyt toimet vaikuttavat kohesioon ja aluekehitykseen. meillä täytyy olla kriteereitä, se mittatikkuja, joiden valossa voidaan arvioida kestävyys, ulottuvuutta esimerkiksi kohesiopolitiikassa. Ja nyt ei pidä olla liian mekanistisia, liian mekanisia kriteereitä vaan pikemmin täytyy vastata uusiin tavoitteisiin ja haasteisiin. Huolisesti täytyy suhtautua myöskin kohesiopolitiikan soveltamisalaan ja täytyy varmistaa, että infrastruktuurityö ei pelkästään keskity suurten moottoriteiden ympärille, vaan pikemminkin rajat ylittävä, rajat ylittävä ulottuvuus täytyy ottaa huomioon myöskin liikennekysymyksissä ja muissa politiikan alo, muilla politiikan aloilla. Entä sitten kaukolämpö ja jäähdytysjärjestelmät? Tällä saralla on yksi ongelma. Meillä on eurooppalainen päästökauppajärjestelmä, joka astuu kuvan mukaan. Ja meillä on myöskin niin sanottu päästökauppamarkkina. Päästökauppamarkkinat. Emmekä halua lähettää nyt vääriä signaaleja, kun puhumme kestävistä energiamuodoista. Ja vielä lopuksi poiminta tämän aamun keskustelusta. On kysytty, mitä tilastollista pohjaa käytetään hyväksi, kun mitataan suoritusta tai suorituskykyä ja sitä, onko maa oikeutettu kohesiorahasto tukeen. Talouden ulottuvuus ei riitä, vaan täytyy tarkastella huolisesti myöskin muita ulottuvuuksia ja maassa valitsevaa tilannetta kauttaaltaan. Ei pidä kuvitella, että on olemassa maita, joissa joka tapauksessa kaikki on huonosti. Joskin maissa oli kriisi jo ennen kuin tämä iso kriisi iski päälle. Tämä täytyy ottaa huomioon. Move now to... Käsittääkseni tällä viimeinen varoisittelee enää ole paikalla. Niin halusin vain sanoa, että olen saanut sähköpostin, jossa Cornelia tukee tätä mietinnön sisältöä sellaisena kuin se on. Ja hän on valmis myös olemaan mukana tukemassa näitä tarkistuksia. Tomas seuraavana. Ja se bardzo... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin sanoa ensinnäkin yleisistä periaatteista ja pääajatuksista, joita esittelijä on tässä tekstissä esitellyt. Olemme yhtä mieltä ECR-ryhmänä tästä esityksestä ja olemme sitä mieltä, että tämän mietinnön yle, keskeinen sisältö on hyvä, tuemme sitä, mutta täällä on joitakin asioita, joihin haluamme esittää vastalausemme. Ja heti voinkin ilmoittaa, että tulemme kyllä tekemään tarkistuksia. Tiedämme, että te suositte tätä verkkojen Euroopan liikennettä, mutta tiedämme, että täällä on sellaisia argumentteja, on argumentteja sille, että kohesiorahastoa olisi käytettävä toisella tavalla. Meidän on vahvistettava kohesiorahastoa. Ryhmässämme kansalaisia paketteja voitaisiin EUn rahastojen edusajamaissa käyttää tehokkaammin – Edelleen pyritään äh, siirtymään kohdisirahastoista temaattisia rahastoja kohti, joita hallinnoidaan täällä Brysselissä, kuten esimerkiksi liikennerahasto. Tässä mietinnössä teillä on äh, selvästi pyrkimystä liikua tuohon suuntaan monissa aiheissa ja tavoitteissa kohesiorahastosta siirrytään temaattisiin aiheisiin, joita koordinoitaisiin Brysselistä käsin. Tämä ei meille käy. Sitten kolmas asia komissio korostaa voimakkaasti tätä siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan. Minun mielestäni meidän olisi puhuttava pikemminkin taloudesta, jossa on vähän päästöjä, eikä niinkään vähän hiilisestä taloudesta. Tällä on useita argumentteja tämän tyyppisen yhteiskunnan siirtymisestä tulee valtavia kustannuksia, mutta kuten sanoin, periaatteessa olemme yhtä mieltä teidän kanssanne, mutta näissä kolmessa ilmoittamassani niin asiassa tulemme tekemään tarkistuksia ja pyrimme vakuuttamaan esittelijän, että ainakin osa näistä voitaisiin huomioida. Thank you very much. Firstly, thanks. Kiitoksia ensin kiitokset esittelijälle Kiitoksia erittäin käytännönläheisestä yhteenvedosta siitä, missä nyt ollaan ja mihin täytyy mennä. Käsittääkseni tässä on kaksi aluetta, jonka suhteen emme voi odottaa investointien aloittamista. Yksi on koulutus, johon tietysti täytyy tukea, koska emme mitenkään voi siinä perätyä, jos haluamme kestävän talouden niin edelleen. Toinen itse asiassa on energia, sillä ilman energiaa on hyvin vaikea pitää yllä teollisuutta. Laajemmin katsoen Meillähän on 2020 tavoitteemme ja sitten se, mikä tapahtuu vuoden 2050 jälkeen. Näitä täytyy ta- mm, jatkuvasti valvoa. Pääsemme tavoitteisemme, varsinkin uusiutuvissa energialähteissä tämä on tärkeää. Ja Pohjoismaat ovat erinomainen esimerkki siitä, mitä näillä aloilla voidaan saavuttaa. Meidän muiden tehtävänämme on sitten matkia tätä. Mutta riippumatta siitä, miten paljon uusiutuvia energialähteitä käyttää, tarvitaan myös muita energialähteitä. Ja siitä syystä olin ilahtunut siitä, että esittelijä on sisällyttänyt tähän varsinkin kaasun viime päivien aikana. Täällä on puhuttu siitä, mitä kaasu maksaa Euroopan unionille, mitkä sen haasteet ovat ja hyödyt. Se on asia, josta täytyy olla tietoisia kahdesta syystä. Ensinnäkin, mitä enemmän voimme tuottaa Euroopan unionin sisällä, sitä parempi se on taloudellemme. Ja toiseksi, <clears throat> meidän täytyy katsoa näitä erilaisia asioita, kuten esimerkiksi tämä nestemäinen painekaasu. Ja ehkäpä meillä on sitten frakkaus ja muut ovat tietysti erilaisia ongelmakohtia kun parannetaan jatkuvasti teknologiaa, niin on tärkeää ja todennäköisempää enemmän kuin epätodennäköistä, että näihin asioihin voidaan päästä niin, että ympäristölle koituu yhä vähemmän haittaa. Jos näin päästään tekemään ja sitten vielä luodaan transeurooppalaista infrastruktuuria, niin silloin asemamme on oikein hyvä, kun pyrimme pääsemään 2020 tavoitteisiin ja kykenemme samalla kehittelemään kilpailukykyistä taloutta Euroopassa 27 val- jäsenvaltion ensi vuonna 28 jäsenvaltion keskuudessa ja näin ollen vahvemmassa asemassa maailmassa. Ja esittelen mielestäni on tällä linjalla ja tuen häntä kovasti. Puheenjohtaja, kiitoksia. Edustaja Olbrecht. Uh, yes, uh, uh, I... Kiitoksia. Haluaisin painottaa joitakin elementtejä Ensinnäkin kiitos esittelijälle erittäin selkeästä viestistä. Keskustelun yhteydessä havaitsimme, että vallitsi monia väärinkäsityksiä. Ja esittelijä haluaisi vastustaa Verkkojen Eurooppa-aloitetta ja sen yhteyttä kohesiorahastoon. Tämä oli pieni väärin ymmärrys. Tilanne on poikkeuksellinen, koska me keskustelemme rahastosta, joka koskee vain osaa Euroopasta. Ja tämä on tärkeä kysymys. Tämä koskee niin sanottuja kohesiomaita pelkästään. Mikäli BKTL on vain alle 90 prosenttia kansallisella tasolla unionin keskitasosta, ei siis alueella tasolla, alueellisella tasolla. Tämä ei ole alueellinen rahasto, vaan kansallinen rahasto. Tämä on tämän rahaston luonteen piirre, joten jo määritelmänkin mukaisesti sitä voidaan käyttää koheisen tasolla, mutta kaikki perustuu kansallisen tiedon, kansallisten, kansallisiin tilastoihin. Tämä on siis tämä merkittävin ero tämän rahaston ja rakennerahaston välillä. Kun alueita vahvistetaan tässä rahastossa, tämä on mielenkiintoinen tavoite, mutta tähän täytyy suhtautua hieman varovaisesti, koska koesiorahasto on omalaatuinen rahasto, erityispiirteinen. Joissakin maissa ei ole alueita. Niillä ei ole alueita hallinnollisina eliminä. Esimerkiksi Unkari on maa, jossa on suunnittelualueita ja heillä on, mutta ei kuitenkaan mitään hallinnollisia elimiä näillä alueilla, niin kuin Romaniassa. Romania on toinen esimerkki. Tämä liittyy tähän tämän rahaston erityisluonteeseen. Ja toinen seikka on tämän rahaston yhteys infrastruktuuriongelmaan, infrastruktuuriongelmien kehittyneimmissä maissa. Mielestäni kuulisin, mitä mieltä komission asiasta, koska omassa mietinnössäni olen tämän yhdistänyt selkeästi kohesioon, ja siellä on artikla, jossa todetaan, että peruspalveluiden osalta infrastruktuuriinvestoinnit, joku nykyisen liikenteestä ja tieteen viestintäteknologiasta kehittymään alueella, nämä investoinnit on kielletty. Miksikö? Siksi, että ne voivat käyttää verkkojen Eurooppa-fasiliteettia hyväkseen. Eikö kohesiorahaston kautta voidaan investoida kohesiomaissa, mutta aluekehitysrahaston piiristä ei voida rahoittaa näitä kehittyneempiä alueita, mutta Connecting Europe, eli verkkojen Eurooppa-hanketta tässä voidaan käyttää. Tämä osoittaa, että tämän tyyppiset investoinnit kohesiorahastosta ja jotka sitten siirretään verkkojen Eurooppa-hankkeeseen, joko sallitaan tai ei sallita kehittyneemmillä alueilla. Minun kysymykseni kuuluukin, onko tässä nyt tarkoituksena komission puolella toimia niin, että tämä Connecting Europe-fasiliteetti ilman tätä kohesiorahastopuolta vastaa vähän niin kuin kehittyneempien ollen kohesiorahastoa. Ja kun on kyse energiasta ja infrastruktuurista, tieto- ja viestintäteknologian alalla, eikä yhteys kohesiorahaston ja energian välillä, on hieman epätavallinen tässä. Ja tämä tulee luomaan jonkinlaisen tarpeen määritellä tilanne tarkemmin, koska aluekehitysrahaston puolella meillä on energiatehokkuus rakennusten yhteydessä tavoitteena, mikä energiatehokkuus rakennusten yhteydessä pistää myöskin kohesiorahaston puolelle. Silloin pitää selkeästi tehdä rajan teko sen osalta, minkä tyyppisiä investointeja voidaan tehdä aluekehitysrahastosta ja mitä voidaan tehdä kohesiorahastosta. Tämä on se linkki näiden välillä. Siksi, kun me keskustelemme verkkojen Eurooppa-hankkeesta, en voi hyväksyä sitä, että rahaa otetaan kansallisista maksuosuuksista ja siirretään eurooppalaiselle virastolle. Tätä en salli. Entä sitten linkki? Connecting Europe-fasiliteetin loppuosan suhteen energia- ja tietoviestintäteknologia ja sitten kielto, joka liittyy kehittyneempien alueiden infrastruktuurien tukemiseen. Tämä on se linkki, josta meidän täytyy olla tietoisia, koska koiseuraasto on tässä suhteessa erityis laatuinen koesiorahastosta vielä. Otetaanpa Unkari taas. Ja viime, kuukauden, viime kuukausien kehitys, äh, esimerkiksi ja Maastertin sopimus, josta juontaa juurensa ajatus makrotaloudellisista sanktioista. Makroaluesanktiot on nyt otettu Unkarissa käyttöön. Meidän pitäisi olla varovaisia myös tämän suhteen ja täytyisi ottaa huomioon se, että me vastustamme makroalueellista ehdollisuutta. Ja kohdistusrahaston puolella on makrotalousehdollisuutta mukana. Kysymykseni esittelijälle on seuraava. Miten voimme toimia tässä johdonmukaisesti, vastustaa makro, makroalueen sanktioita ja kohesiopuolesta tämä kuitenkin sanotaan ja sitten on vastoin, tämä on kuitenkin tämä vaikea vastustaa, koska tämä on masterisin sopimuksessa. Linkki on selvä. Meidän täytyy tietoisia myöskin yhteydestä kehittyneempiin alueisiin, vaikka koheesiorahasto ei olekaan niitä varten tarkoitettu. Thank you very much indeed. The floor is now given to the commission, please. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa komissio. Just. Haukko. Director General, the floor is yours. Niin, olkapa hyvä, teidän on puheenvuoro. Kiitoksia, puheenjohtaja. En alkuun haluaisin kiittää esittelijää aivan erinomaisesta työstä, joka, jota on tehty kohesioraston puitteissa. Me kannatamme sitä, että tuetaan näitä komission ehdotuksen pää kohtia. Kaksi tärkeää asiaa on tullut esille näistä ehdotetuista tarkistuksista, joista on tänä iltapäivänä keskusteltu. Niistä ensimmäinen koskee kysymystä siitä, mitä voidaan ja mitä ei voida tehdä kohesiorahaston puitteissa. Ja sitten tarkistusta, joka mahdollistaisi laajennuksen sisältämään myös yhdistetyt voimaa ja lämpölaitokset. Ja tässä on tarkoitus olla johdonmukainen EU-varojen käytössä. Olemme nähneet myös sitä, miten meidän tulisi olla selkeämpiä sen suhteen, mitä voidaan rahoittaa ja mitä taas ei. Komission näkökulmasta katsoen oleellisin kohta on se, että kohesiovarojen käytön ei tulisi vesittää päästökauppajärjestelyn toimintaa. Ja näin ollen muutos, joka on mahdollistanut sen, että kohesiorahastolla voidaan tukea investointeja voimalaitoksiin, jotka kuuluvat tähän päästökauppajärjestelmään, niin komission mielestä se ei ole järkevää. Se vesittää sellaisen mekanismin toimintaa, jonka tavoitteena on päästä päästöjen vähentämiseen. Ja siitä syystä sitä ei tulisi ottaa huomioon. Kuitenkaan ei tulisi poissulkea sitä, että selvennettäisiin tätä sanamuotoa, minkä avulla voitaisiin tehdä selväksi se, että tähän liittyvät infrastruktuurit voidaan rahoittaa. Toiseksi se, mihin kohesiorahastoa voidaan ja mihin sitä ei voida käyttää, koskee sitä, että miten voidaan laajentaa energiatehokkuutta koskemaan myös asuntoa alaa. Ja tässä ollaan Boschin Naarun kanssa samoilla linjoilla siinä, että energiatehokkuus on tässä suhteessa oleellista, mutta uskoakseni me näemme myös sen, että on tärkeää erotella vielä se, mihin näitä eri rahastoja tarkalleen suunnataan. Olemme saaneet nähdä muutoksia, kun erotellaan EAKR ja kohesiorahaston välistä toiminta-alaa, mutta siitä huolimatta kohesiorahastolla rahastolla on sopimuksen mukainen kohde. Se pitää keskittyä liikenteeseen, TEN-verkkojen tukemiseen ja ympäristön, kun kysymys on ympäristösäännöksistä. Jonkun verran joustavuutta on ollut ja komissio on sitä mieltä, että kuitenkin rajaveto täytyy säilyttää näiden kahden välillä ja meidän uskoaksemme tuo rajaveto on oikein tehty komission ehdotuksessa. Eikä ole perusteltua tarpeen vuoksi, koska jäsenvaltiolla on riittävästi rahoitusta EAKR-varoista vastata näihin investointitarpeisiin, kun puhutaan asuntojen energiatehokkuudesta. Ja avaamalla kohesiorahasto aiheuttaa sen vaaran siitä, että kohesion rahaston tehokkuus taas vähenee. Sitä ei enää käytettäisi siihen, mikä on sen päätehtävä. Eli säilytämme varaumamme tässä suhteessa. Muutama muu asia vielä. Kun viittaamme Natura 2000-verkostoon, tarkistus 8, niin tämä meidän mielestä meillä ole tarpeen, koska muotoilu siitä, että suojataan ja säilytetään biologista monimuotoisuutta on joka tapauksessa laajempi. Ja meidän mielestämme tässä on kyseessä muutos, joka tietyllä tavalla voi rajoittaa tai aiheuttaa ongelmia tulkinnassa. Kyseessä ei ole mikään tarpeellinen tai asianmukainen lisäys. Kysymys, joka koskee sitä, että lisätään viittaus tähän saatavuuteen, niin komissio on siinä samaa mieltä kuin esittelijä, mutta kuten ehkä tietänette, niin tämäkin asia on osittain katettu tuolla ex ante ehdollisuudessa liitteessä neljä tässä yleisten säännöksen säännösten asetuksessa, jossa puhutaan tällaista ehdollisuudesta ja pääsystä. Ja tästä, tässä suhteessa mielestämme tärkeä kohta on sitä, että komission tulisi tukea tätä tärkeää ex ante ehdollisuutta, mikä sitten myös vakuuttaisi kaikki investoijat siitä, että nämä vastaavat niihin vaatimuksiin, joita on esitetty siitä, millä tavalla vammaiset henkilöt voivat hyödyntää näitä palveluita. Sitten Connecting Europe-fasiliteetti. komission ehdottoman avoin sen suhteen, että se työskentelee yhteistyössä esittelijän kanssa ja Move-pääosaston kollegoiden kanssa, että voidaan viedä eteenpäin tätä tärkeää kysymystä, joka koskee niitä mekanismeja, joiden avulla voidaan taata tämä 10 miljardin käyttö, joka siirretään Connecting Europe-fasiliteetille. Uskoakseni tärkeää tässä on myös se, kun tarkastellaan tämänpäiväisiä keskusteluja, että kohesiorahastot ja Connecting Europe-fasiliteetti yhdistän tämän 10 miljardin siirron avulla tavoitteenahan on se, että raha tulisi käyttää samankaltaisiin investointeihin liikenteessä kuin niitä olisi käytetty kohesiorahaston puitteissa, mutta tavalla, joka on kohdennettua EU-prioriteettien mukaisesti. Muut Connecting Europe-fasiliteetin näkökulmat ovat aika erilaiset ja keskittyvät erityyppisiin sijoituksiin – kuten edustaja Olbrecht mainitsi, tämä on perustelu, joka tukee komissioehdotuksen rajoitusta, joka koskee perusinfrastruktuuria kehittyneemmillä aloilla. Se ei kuitenkaan ole ainoa, vaan komission näkökulmasta katsoen on muitakin tärkeitä perusteita soveltamisalan rajoittamiselle EAKR perusinfrastruktuurin kehittyneemmillä alueilla. Ja näistähän meillä on mahdollisuus keskustella sitten, kun palaamme keskustelemaan EAKR-asetuksesta. Siinä oikeastaan kaikki, mitä tällä hetkellä haluaisin sanoa vastauksena tässä, tähän ehdotukseen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Haluaako edustaja Bostinaru käyttää puheenvuoro vielä? I would like to... Totta kai. Ensinnäkin haluaisin vastata kollegoiden kommentteihin ja sitten osoittaisi mielelle myöskin muutaman kommentin ja ajatuksen komission puheenvuoron regiopääosaston pääjohtajan puheenvuoroon. Numero yksi. Rova Mazzoni. Olen vakuutunut siitä, että yhteistyö jatkuu ja huomioon tulen ottamaan muitakin pohdintoja, jotka soveltumatta sovel- kohesiorahaston tarkoitusperiin ja soveltamisalaan. Rova Maneskulle toteaisin, että PK-yritysten auttaminen on tässä tarkoituksena. Ehdotukseen voi suosia PK-yrityksiä vain, mikäli voidaan avata koesuorahasto. Niin, että se koskee myöskin asuntojen energiatehokkuutta ja niitä laitoksia, jotka tuottavat sähköä, lämpöä sähkön lämmön yhteistuotanto, kaukolämpö ja jäähdytys, mikä vain saadaan mukaan. Vai silloin se toteutuu. Vihreiden Kristus Kielos. Jälleen kerran kiitoksia hyvästä yhteistyöstä. Yhdyn pitkälti teidän näkemyksiinne ja huoliinne. Jotkut seikat ovat kuitenkin soveltamisalan ja kohesiorahaston ulkopuolella. Kohesiorahaston kautta ei voida puuttua joihinkin niihin ongelmiin, jotka te mainitsette. Tulemme jatkamaan työtämme kuitenkin näiden osalta. Olen samaa mieltä siitä, että hallinnollista kapasiteettia täytyy parantaa. Minun mietinnössä aivan eksplisiittisesti mainitaan dramaattinen tarve, joka liittyy käytännön sääntöihin ja kapasiteetin parantamiseen ja olemassa olevien hallinnollisten ja institutionaalisten toimintamahdollisuuksien parantamiseen suurissa osassa jäsenvaltioita, koska tämä on paras tapa investoida ei pelkästään parempaan tuen vastaanottokykyyn tulevalla ohjelmakaudella, vaan samalla voidaan myöskin varmistaa se, että kohesiopolitiikka pystyy hyödyttämään kansalaisia, yhteisöjä, paikallisyhteisöjä ja alueita. Herra Poremba ja hänen kommenttinsa. En fanattisesti nyt tässä perään kuuluta CF. En minä ole, minä, en minä ole mikään paholainen, mutta en myöskään enkeli. Minun mielipiteeni tässä, joka ei myöskin Nikolas Martinin mielipide, on se, että loppujen lopuksi olen valmis hyväksymään tuonkin mahdollisuuden 10 miljardia voitaisiin antaa CFN, mikäli tietyt ehdot toteutuvat. Herra Martin juuri mainitsi, että kyse on huolenaiheesta siitä, miten jäsenvaltiot tulevat sulottamaan ajatuksen, että 10 miljardia katoaa, koska tämä vähentää niiden kansallisia maksuosuuksia samanaikaisesti. Ei ole minkäänlaista sananvaltaa hankkeiden täytäntöönpanon kohdalla saatujen tulojen suhteen. Filosofiita nyt on ehdotettu verkkojen Eurooppaa fasiteettia varten, tässä on kyse lähinnä liikennehankkeista. Te tiedätte, että tänään rajat ylittävä liikkuvuus on edelleenkin vaatimatonta. Tässä pitäisi saada parannuksia aikaan. Siksi on ehdotettu, että kohesiorahasto myötä vaikuttaisi jäsenvaltioiden parempiin yhteyksiin luomiseen. Jäsenvaltiot keskittyvät yleensä sisäiseen liikenteeseen ja maa-investointeihin, eikä mielellään mennä tekemään investointeja rajat ylittäviin toimiin. Puolan kaltaisessa maassa taas on taipuvuus toimia, taipumus toimia päinvastoin. Tässä pitäisi tehdä läheistä yhteistyötä muu pääosaston ja kollegoiden kesken niin, että varmistetaan se, että kaikki pääsevät nauttimaan hyödyistä ja että tuotto saadaan muutettua investoinneiksi laadun ja määrän kannalta katsottuna asianmukaisella tavalla jäsenvaltio täytyy olla tässä oma sananvaltansa ja jäsenvaltio täytyy voida itse päättää ja pistää täytäntöön hankkeita, jotka vastaavat CFN vaatimuksia. Meidän täytyy vastustaa vastakkaisia pyrkimyksiä. Minä kyllä kannas, kannatan kilpailua ja kilpailukyvyn parantamista, mutta samanaikaisesti on tärkeää, että ei unohdeta, että kohesiopolitiikan avainsana on solidaarisuus. Kilpailu on hyväksi, mutta kilpailun rinnan täytyy olla solidaarisuus. Nyt eh, ei olla valmiita hyväksymään sitä, että MOVE-pääosaston hankkeet hyväksytäisiin välittömästi tai myöhemminkään. Jatkuvasti nyt käydään regi, regio- ja MOVE-pääosaston välistä keskustelua ja kädenvääntöä myöhemmässä vaiheessa. Tulen esittämään kompromissitarkastuksia mahdollisesti, jolla päästään tästä ongelmasta yli. Nicholas Martinin puheenvuorosta sitten. Ajatus ei ole pelkästään minun oman pääni tuotosta, kun pyrin tässä energiatehokkuuteen ja kaukolämmön mukanottamiseen. Neuvostossa jotkut suuretkin jäsenvaltiot ovat ilmaiset halukkuutensa käyttää kohesiorahoitusta tämän tyyppisiin hankkeisiin Keski-Eurooppa saattaa saada olla valtavan suuria ongelmia. Ajatus, että voitaisiin tukea yhteistuotantoa myöskin maissa, joissa on erilainen ilmasto kuin meillä. Tämä on mielenkiintoinen ajatus. Myöskin ajatus, että mentäisiin kohti kolmannen sukupolven voimalaitoksia. Näistä voi olla pelkästään hyötyä paikallisyhteisöille ja jäsenvaltioille. Toivoisin, että voitaisiin yhdessä löytää tähän ratkaisuja komission kanssa. Ratkaisuja, joista ei sitten ole haittaa päästökauppajärjestelmälle, vaan samanaikaisesti tuettaisiin jäsenvaltioita, jotta ne voivat saada kohesiorahoitusta, mikäli katsovat, että se on niiden kannalta tärkeää. Uskon, että tämä on dramaattisella tavalla tärkeä, kun tarkastetaan tämän päivän tilannetta. En nyt halua millään tavalla haastaa ketään, mutta voitteko kuvitella, että monetkaan jäsenvaltiot pääsevät 2020 tavoitteisiin ja sitten vielä, tai sitten joutuvat maksamaan rikkomusmenettelyn langittamia sakkoja, mikäli tavoitteisiin päästä. Vaikka joku kertoo minulle, että tämä on realistinen ajatus Romaniassa, Puolessa, Tsekin tasavallassa, Unkarissa ja muualla. En usko, että näin tulee käymään. Ajatuksena on löytää yhteisiä ratkaisuja, olla riittävän joustavia, mutta samanaikaisesti, mikäli jäsenvaltiot haluavat koisiorahoitusta, niille pitää antaa mahdollisuus niin tehdä. Sama pätee kaukolämpöön. Selkeästikin täytyy tehdä ero koesiorahaston ja aluekehitysrahaston välille niin, että ei synny päällekkäisyyttä aluekehitysrahaston nykyisten sääntöjen kanssa, mutta samanaikaisesti täytyy sallia mahdollisuus jäsenvaltioille ja paikallisyhteisöille käyttää hyväksi kohesiorahoitusta myöskin energian tehokkuuden parantamiseen rakennuksissa. Tällä hetkellä tämä on mahdotonta. Natura 2000 sitten. Biologinen monimuotoisuus ja sen suojelu. Kyllä, kyllä, mutta biodiversiteetti yleisesti ottaen on yksi asia ja Natura 2000 on selkeästi määritelty alueita koskeva hanke. Sitä täytyy hoitaa erilaisten ratkaisujen avulla. Joskus tosiasia on. Tehän hyvin tunnette sen kertomuksen, jossa on voitu osoittaa, että Eurooppa on systemaattisesti epäonnistunut biodiversiteetti tavoitteissaan. Voimmeko nyt sitten jatkaa samaa rataa? Katson, että vähintäänkin pitää avata mahdollisuus sille, että Natura 2000 otetaan mukaan. Natura 2000 on vain yksi osa laajempaa ongelmaa, joka liittyy biologiseen monimuotoisuuteen. Tässä olivat kaikki kommenttini. Kun otetaan huomioon miten avoimesti komissio on suhtautunut parlamentin ehdotuksiin ja se, että neuvoston puolella Tanska puheenjohtajamaana on osoittanut halukkuuttaan tärkeimpiä ajatuksia kohtaan ja myöskin kun otetaan huomioon, että suurin osa parlamentin jäsenistä peräänkuuluttaa samaa asiaa, niin uskon, että loppujen lopuksi tavoitteeseen päästään ja saamme hyvän myönteisen mietinnön aikaan, josta on sitten hyötyä koko kohesiopolitiikalle ja sen täytäntöönpanolle seuraavalla ohjelmakaudella. Mr. Bostinaru, now we move on to the item number... Kiitoksia. Ja näin siirrymme kohtaan 12. Euroopan sosiaalirahasto ja siirryttävä asetuksen kummoaminen. Öö, edustaja Peres on äh, esittelijänä. Siente. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt on Hyvä, että keskitymme tähän sosiaali- ja puhuimme tästä sosiaalirahastosta jo aikaisemmin ennen kuin meillä on käsitelty, meillä on läsnä, että meillä on saatavilla tämä, tämä lausunto 8. toukokuuta mennessä olisi tehtävä myös tarkistuksia. Nyt haluaisin lyhyesti kertoa näistä tärkeimmistä asioista ja kertoa etukäteen tarkistuksistani teille kaikille ennen kuin lähetän ne käännettäväksi. Varmastikin saamme, saan teiltä apua ja erityisesti varjoesittelijöitä. On tärkeää käydä vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten ja muiden tahojen kanssa. Näin saamme aikaan vahvan lausunnon, jonka myötä voidaan taata, että Euroopan sosiaalirahasto on vahva, tehokas ja joustava. Euroopan sosiaalirahasto tarvitsee riittävää rahoitusta jotta se voi tätä toteuttaa ne tavoitteet, joita sillä on annettu. Ja siitä voi olla keskeinen väline, jolla parannetaan taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja vähennetään sosiaalista ero, eroavaisuutta ja työllisyyserojen työllisyyseroja eri tasoilla. Edelleen sen kautta voidaan lisätä työpaikkoja ja parantaa, parantaa työn laatua ja antaa ihmisille lisää pätevyyksiä työmarkkinoiden kehittyessä. Edelleen tämä elintarvike ohjelman mukaan lukeminen sosiaalirahastoon on asia, josta haluaisin puhua komission edustajille. Haluaisin pyytää, että kertoisitte meille viimeisistä tien, tiedoista koskien tätä mahdollisuutta. Sitten mitä tulee tähän Euroopan sosiaalirahaston joustavuuteen, haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on, että temaattinen keskittäminen on joustavaa, jotta sen kautta voidaan sopeuttaa toimet kunkin jäsenvaltion erityispiirteisiin ja kunkin alueen tarpeisiin, kuten Muistatellen halunnut nostaa tätä joustavuutta lisäämällä prioriteetteja neljästä kuuteen alueellisella tasolla ja vähentämällä keskittämisprosentteja. Edelleen neljäs asia on kumppaneiden osallistuminen, kuten tiedätte, sekä paikalliset alueviranomaisten osallistuminen ja työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen osallistuminen on tärkeää sekä silloin, kun laaditaan näitä toimia ja niitä toteutetaan – jäsenellyillä ja järjestelmällisellä tavalla. Olisi tärkeää ottaa mukaan mahdollisuus antaa rahoitusta tätä osallistumista varten, ei ainoastaan kokonaisvaltaisten tukien muodossa, vaan myös teknisen tuen muodossa, niin kuin artikloissa 108 ja 109 asetuksessa todetaan koskien yhteisiä säännöksiä. Neljän tukitoim, kelpoisten toimien saatavuus työmarkkinaosa puolten ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksien parantamiseksi ei pidä rajoittua ainoastaan vähiten kehittyneille alueille, joille jätetään mm, siirtymäalueita pois, joissa kuitenkin vielä olisi tarpeen edetä näillä alueilla. Edelleen voitaisiin ottaa mukaan pienempiä paikallisia tahoja, joilla ei ole riittävä kapasiteetti, esimerkiksi maaseutualueilla. Sitten viides kohta kestävän maaseudun kehittäminen ja prosenttimäärien vahvistaminen Euroopan sosiaalirahaston kautta on tarkoitus kehittää myös kestävää urbaanikehitystä, jotta voidaan vastata sosiaalisiin, taloudellisiin, ympäristöön ja sosiaalisiin haasteisiin kaupunkialueilla. Nämä, kun kyseessä on kumppanuusluettelossa olevat kaupungit. Sitten haluaisin tarkistusten kautta täydentää joitakin asioita, jotka koskevat muun muassa tasa-arvoa, monen syrjintää, haavoittuvimmassa asemassa olevien ryhmien huomioimista ja sitä, että otettaisiin huomioon kaikkein heikommassa olemassa, asemassa olevat alueet. Lopuksi haluaisin muistuttaa teitä siitä, että on tärkeää, että lausunto saadaan käännettyä ainakin englanniksi seuraavaan kokouksen 8. toukokuuta. Tarkistusten jättämisen määräaika päättyy 31. päivä ja äänestämme tästä sitten 21. kesäkuuta. Kiitoksia. Okay, thank you very much. In... Kiitoksia kovasti. Näin ensimmäinen varjoesittelijä saa puheenvuoron. Lukashevska ensimmäisenä. Ja chciałabym e, podziękować pani sprawozdawczyni za e, wykonaną. Jednocześnie chciałabym podkreślić, że... Kiitoksia tästä työstä. Haluaisin kiittää todella lausunnon laatijaa. Esiin tuodut kysymykset ovat hyvin tärkeitä sekä tämän valiokunnan näkökulmasta että yleisen hyvän puolesta Me tarvitsemme eurooppalaisia varoja tätä rahastoa varten, sosiaalirahastoa varten siis. Sillä on pyrittävä torjumaan köyhyyttä, työttömyyttä ja mahdollistaa investoinnit henkilöihin. Sen kautta olisi edistettävää korkeaa työllisyystasoa. Eurooppa 2020 strategian puitteissa. Rahastoissa olisi annettava prioriteettiasema korkealle työllisyydelle, nuorten ja naisten pääsylle työmarkkinoille, pitkäaikaistyöttömille ja niin edelleen, koska ainoastaan näin. Tätähän varten Tämä rahasto on perustettu ja ainoastaan näin voidaan saada tuloksia aikaan. Tämä on erittäin tärkeä lausunto. Euroopan sosiaalirahastosta käytävä keskustelu on hyvin tärkeää. On tärkeää parantaa rahaston toimintoa ja, ja varojen, varoilla saatavia tuloksia niin, että varoja ei ainoastaan käytettäisi käyttämisen vuoksi, vaan että saataisiin aikaan todella tehostamista ja parantamista, parannuksia työmarkkinoille, parempia työpaikkoja. Olen yhtä mieltä kysymyksestä, joita valmistelija esitteli. On tärkeää, että meillä on laajempi joustavuus tässä. Haluaisimme täällä tässä valiokunnassa aina korostaa tätä joustavuuden tärkeyttä ja olen, sit, olen aivan vakuuttunut sitä, että tämä on keskeinen asia, jota olisi tänään käsiteltävä. Meidän olisi huomioitava tiettyjen alueiden erityispiirteet. Taloudessa ei voida käyttää yksiä toimia, yhden koon toimia kaikkia alueita varten meidän ei pidä hyväksyä mitään jäykkiä varojen jakamismalleja, vaan olisi, pitä, pitäisi olla mahdollista huomioida tiettyjen maatieteellisten alueiden tietyt toimialat, jotka tarvitsevat toimiamme. Mitä sitten tulee ohjelmointiin, meidän olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että kun otetaan käyttöön temaattista keskittämistä, meidän olisi päästävä parempiin tuloksiin. Olisi täsmennettävä joitakin kohtia. Joidenkin painopistealueiden soveltamisella esimerkiksi olisi korostettavaa sitä, minkä tyyppisiä toimia voidaan toteuttaa. Sitten indikaattorit. Tämä on erittäin tärkeä kysymys tällä ohjelmakaudella. Ne ovat hyvin tärkeitä inhimillisen pääoman kannalta, että voidaan arvioida ohjelman tehokkuutta. On aina tärkeää katsoin millaisiin tuloksiin on päästy. Siksi tilastotiedot ovat aivan ratkaisevan tärkeitä. Ja näin me saamme indikaattoreita, jotka eivät ole käteviä ja joita voidaan käyttää, joita ei voida käyttää käytännössä. Me emme näe mitään järjestelmäisiä ratkaisuja, jotka koskevat ammattikoulutusta tai muuta koulutusta. työntekijät eivät näe sellaisia kannustimia, jotka johtaisivat siihen, että opiskelijoita otettaisiin mieluummin. Tämä on yksi niistä pääindikaattoreista, joita olen käyttänyt tässä ohjelmassa, joka koskee inhimillisiä voimavaroja. Eli kun katsotaan tätä mietintöä ja kun on, tunnemme nämä yksityiskohdat paremmin, niin aiomme esittää tarkistuksia. Usko kuitenkin, että nämä omat tarkistukseni vahvistavat vain sitä, millä tavalla voidaan hyödyntää paremmin Euroopan sosiaalirahastoa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti. Ja sitten ensimmäinen varjoesittelijä, olkaapa hyvä. Kiitoksia. Niin, olen juuri tarkastanut tätä uudelleen ja valitettavasti pelkään, että Uusi teksti vielä ei ole saatavilla, joten emme voi vielä sitä katsoa. Tai siis mietintö ei ole vielä saatavilla, antaksi. Tässä on kuitenkin tärkeitä kohtia, jotka muut varoisittajat ovat jo maininneet. Ensinnäkin kysymys ohjelmoimisesta. Se, mikä, mm, mitä rajoitettiin artiklalla 4.3, on asia, joka ei kuulu sosiaalirahaston puitteisiin. Siitä syystä tein ehdotuksen tästä asiasta. Enkä usko, että meidän pitää ryhtyä keskustelemaan investointiprioriteeteista, vaikka siirtyisimmekin tähän 4.6. Kun puhutaan köyhyyden, torjum- köyhyyden torjumisesta tietyillä alueilla, niin työllisyysvaliokunta haluaisi olla tässä käsittelyssä mukana, mikä merkitsee sitä, että meillä on 8-9 investointiprioriteettia pelkästään sosiaalisen inkluusion nimissä. Ja niistä täytyy valita kuusi, niin silloin täytyy jättää tämä köyhden todentana. No, eihän se nyt ole mahdollista. Siitä syystä minun mielestäni meidän tulisi aloittaa investointiprioriteettitasolta. Eli ei siirrytä alaspäin 18, vaan jolloin sitten siirrytään tälle temaattiselle tasolle ja katsotaan sitä, millä tavalla JSF e käsittelee näitä tärkeitä asioita yhdessä toista temaattisessa tavoitteessa. Se merkitsee sitä, että alueet sitoutuisivat näihin hankkeisiin ja sijoittaisivat myös tietyn määrän rahaa kolmeen päätemaattiseen tavoitteeseen, jotka löytyvät artiklasta 9 työllisyys, sosiaalinen inkluusio ja koulutus. Ko- koulutus ja elinikäinen oppiminen. Näitä siis pitäisi tukea. Alueiden kohdalla sitten meillä on 16 investointiprioriteettia. Ja siitä syystä meillä on tässä jonkun verran joustavuutta sen suhteen, millä tavalla alueet voivat löytää sellaisen ohjelman, joka sopii niille parhaiten. Eli miksi meidän pitäisi toimia eri tavoin kolmen eri rahaston puitteissa? Minulla on jotakin kommentteja esitettävänä ja aion lähettää ne teille mahdollisimman nopeasti. Kaikin kanssa, joiden kanssa on keskustellut hallinnosta, kaikki ovat tehneet selväksi, että hyvää sosiaalipolitiikkaa Euroopassa voidaan tukea, sitä voidaan saada aikaan. Ja mikäli ongelmat havaitaan, tunnistetaan, niitä voidaan jonkun välttää. Sitten kumppanuusperiaatteista artiklassa 6. Haluaisin, että DG Regio loistaa poissaololtaan, poissa, poissaolollaan. Se on joutunut taistelemaan asian puolesta, koska muut ovat sen kyseenalaistaneet, että artikla 1, kun sitä tarkastelee, niin mitä siinä kohtaa on, onkaan tehty? Toi yhtäältä on tällainen globaali määräraha kumppaneille ja kumppanit asetetaan sellaiseen asemaan, että hallinnollisella tasolla voivat keskustella keskenään. Parhaita käytänteitä voidaan verrata keskenään. Myöskin taustasosiaalikomitea ovat tähän viitanneet. Ja sitten halutaan tukea kumppania esimerkiksi näiden hankkeiden hallinnosta, silloin kumppanisuhde toimii erinomaisella tavalla. Tämä komissio on nyt ymmärtänyt ja ottanut tämmöisen global, global grant ajattelun, eli tästä yhtenäistä rahoitusta. Mutta sitten toisaalta komissio on todennut, että eri prioriteetti kohdista tämä rahoitetaan, ja tämä on suorastaan bullshittia. Hölynpölyä. Tämä tarkoittaa sitä, että kumppaneiden pitäisi jokaisen yksittäisen toimen yhdessä yhteydessä oli tätä. Voisimme saada pikkusen rahaa, niitä voidaan perustaa tämän toimiston, mutta sitten kun on kyse tästä kokonaisohjelmasta, niin sitten voimme sitten hallinnon kanssa keskustella. Niin että tämä on tuomittu epäonnistumaan tämä ajatus. Siksi tämä kohta pitää poistaa. Herra Bakovic istuu tuolla. Tämä on tietenkin käsitteenä sillä se kuulostaa hyvältä, mutta ei tällainen käy päinsä. Mikäli vaaditaan kansallisjärjestöiltä, että joka ikisen toimin yhteydessä pitää ruikuttaa pientää rahasummaa, että voi tehdä työnsä, jota tekee vapaaehtoisesti, jotta syntyy yhteiskunnasta lisäarvoa. Vain siksi, että Euroopassa meitä niin katsot, että se on tärkeää. Tällä pitää tietenkin mahdollistaa. Tässä pitäisi tehdä pieni poisto tähän kohtaan. Tästä tulee kyllä kissan hänen vetoa komission kanssa, mutta ei tässä mukaan auta. Viimeinen seikka, joka nähdäkseni on tärkeä, on kysymys, joka liittyy indikaattoreihin. Tässä törmätään suurempaan keskustelun juuri siihen, mitä Olbrichtin kanssa käytiin alokehitysrahastosta. Tämä kokonaisessa konsepti pitäisi saada kuntoon. Mr. Roy ja Greel omavat näkemyksen siitä, miten tässä onnistutaan, poistetaan tämä niin, kokonaan vai miten ne laaditaan. Oikeastaan pitäisi työryhmässä keskustella siitä, millaisen rakenteen tänne haluaisimme. Ja siitä sitten riippuu, minkälainen indikaattoreiden luettelosta tulee. Miten sanoisin? Yhtäältä indikaattorit ovat hyviä, mutta toisaalta lainsäädännöllisellä tasolla, mikä ne toimivat, ja sitten tarkastaa indikaattoreiden sisältöä, niin Käytännössä tämä on erittäin muodollinen seikka, muotoseikka, vaan ei niinkään sisältöseikka. Mikäli ihmiset tietystä iästä tiettyyn ikään halutaan työelämään. Tämä on yksi indikaattori tiettynä aikana. Kuulostaa tietystikin hienolta, mutta voidaanko se todistaa, onko joku saanut työpaikan, elääkö tällä palkalla, jota tästä työstä saa, vai pitääkö sitten saada sosiaalitukea vielä Lisäksi tämä ei ole tässä mukana. Onko tämä indikaattori sitten käyttökelpoinen tai sitten ei myöskään todeta, kestääkö tämä työsopimus kaksi kuukautta vain. Ja sitten heti kun alukehitysrahasto tuki loppuu, niin loppuuko tämä työpaikkakin? Ja onko kyse matalapalkkaavasta esimerkiksi, vai minkä tyyppisestä työpaikasta? Ja tämä indikaattori ei vielä riitä osoittamaan, onko tähän työllistämistavoitteeseen päästy. Siksi pitää perustavanlaatuisella tavalla pohtia, miten indikaattoreihin suhtaudutaan. Jan Olbricht on, on, on aina tässä ollut kolme askelta meitä muita edellä. Hän on todennut, että yleisen asetuksen yhteydessäkin on erilaisia indikaattoreita. Jotkut indikaattorit ovat sitä varten olemassa, että minä voin saada rahani takaisin. Ja niitä indikaattoreita pitäisi kehittää mahdollisimman matalalla tasolla sitten on myöskin tulosindikaattoreita. Ne ovat täysin järkeviä, koska tietystikään hallinnon tasolla ei voida taata sitä, onko työ kantanut elämään, mutta tietystikin kun on rahaa sijoittanut, niin rahaa täytyy saada takaisin, ja tämä on tässä tarkoitusperänä koko tässä asetuksessa. Olemassa muitakin indikaattoreita, jotka eivät toimi. Periaatteessa täytyy pohtia näitä, ja mikäli näillä on lainsäädännöllinen juridinen niin luonne, niin silloin täytyy pohtia, miten tähän suhtaudutaan, koska silloin me olemme korsetin tiukkojen rajoitteiden sisällä. Koko rakennerahasto ansia pistetään tiukkoihin, tiukkaan korsettiin. Ja loppujen lopuksi, saavutetaanko tällä korsetilla se, mitä haluttiin saavuttaa, ja minä taistelen sen puolesta, että rakennerahastopolitiikallakin päästään 2020 tavoitteisiin, mutta kaikki rajoitukset eivät aina tässä auta konsertin tapaiset Lambert ja muuta. Meidän täytyy lyödä viisaat päämme yhteen niin, että toimet ja yhteinen strateginen puitekehys otetaan keskustelussa kaikki samassa yhteydessä esiin. Lainsäätäjänä minun täytyy sanoa, että minulla on tietty epäilyksiin sen suhteen. Eikö tässä tehdä jonkinlainen karhun palvelus, mikäli tässä Ähm, aseta niin korkeita vaatimuksia. Tämä korsetti tiukkenee entisestäänkin tässä. Hieman keskustelun aihetta teille. Uh, äh, Mr. Äh, Van Nistelrooy, please go ahead. <coughs> Van Nistelrooy. Especially for the... Kiitoksia. Kiitoksia varsinkin näistä syvistä analyyseistä, jotka juuri saimme kuulla, ja esittelijän panostuksesta. Pyytäisin teitä lähettämään myös meille tämän viikonloppuna tekemänne työn. Ilahtuneena, että katsoisin ja tiedän, että olette myös henkilökohtaisesti aktiivinen työllisyysvaliokunnassa. Teidän täytyy siis sielläkin ikään kuin taistella, tai ainakin olla mukana siellä. Joten olette aktiivinen näissä kahdessa valiokunnassa. Ja kuten totesitte, niin Minun käsittääkseni järjestelmän tulisi olla mahdollisimman pitkälti samankaltainen. Lisään vielä yhden asian. Sanoin tämän ensimmäisessä näkemysten vaihdossa. Vähän outoa on se, että maat voivat päättää siitä, millä tasolla ne toimivat EAKR tai ESFssä, anteeksi, Euroopan sosiaalirahastossa. Ja On sellaisia maita, jotka käyttävät yhtä rahastoa kansallisella tasolla, toista alueellisella. Sitten sanotaan, että pitäisi tehdä sellaista yhdistyötä, että kaikki tämä toimii. Se ei toimi, se tulisi koordinoida paremmin samalla tasolla. Muussa tapauksessa, miten voidaan sanoa kaupungille tai alueille, että työstämme tässä EU 2020 asiaa, jos täytyy taas sitten siirtyä aivan kansallisesti katsoen eri tasolle. Eli lisään tähän juuri sen, mitä te totesitte järjestelmällisyydestä. Me aluekehitysvaliokuntana joudumme sitten rinnastamaan, myös puhutaan kumppanuussopimuksesta, niin laitamme tähän hieman vahvempia sanamuotoja alueille ja kaupungeille. Ja tällä tavalla meidän pitäisi edetä, jotta saisimme paremmin koordinoitua politiikkaa loppujen lopuksi. Puheenjohtaja, kiitoksia. Haluaako komissio käyttää puheenvuoron? Yes, thank you very much, uh, Madam Chair. Um, I, I can't say a lot about the, the amendment. Niin, kiitoksia kovasti. Tässä nyt useat kohdat osoittavat, että tämä selventää tätä säännöstä ja tiukentaa sitä, joten Mielellämme odottelemme saavamme tämän esittelijän tekstin, varsinkin kun kysymys on siitä, että vahvistetaan sukupuolten tasa-arvoa, että huomioon nämä syrjimissäännökset ja myöskin sidosryhmät. Ja edellisessä täysistunnossa Strasbourgissa vahvistettiin todella se, että komissio hyödyntää tätä aloiteoikeutetta, niin aikoo esittää erityisen ehdotuksen, joka koskee tämän tyyppistä ohjelmoinnin jatkuvuutta, mutta eri muodossa. Ja se tapahtuisi sitten joko kesälomaa ennen tai sen jälkeen, mutta liittyen ei pelkästään sosiaalirahastoon sellaisenaan, vaan osana tuota sosiaalirahastoasetusta. Muutama sananen vielä, jos sallitte näistä muista kommenteista, joita olen kuullut, selventääkseni sitä, mitä on sanottu. Kun puhutaan näistä indikaattoreista, niin voimme toistaa sen, että ne indikaattorit, joita on mainittu kaikissa eri rahastoissa, ovat nämä vähimmäisindikaattorit, yhteiset sellaiset. Näistä voimme sopia jäsenvaltioissa – ja niiden pakollisesta käytöstä voimme sopia. Tietysti meillä on sitten rahastokohtaisia, prioriteettikohtaisia indikaattoreita, jotka menevät pidemmälle kuin tämä yleinen puitteisto, joka meillä on EAKR e tai ESF-asetuksessa. Tietysti sitten tarvitsemme lisää sellaisia määritelmiä, jotka ovat sitovia vähimmäisvaatimuksia kaikille. Haluamme selkeästi pitää erillään nämä asiat lopullisessa juridisessa tekstissä. Se mahdollistaa sen, että yhtäältä voimme kertoa teille sitten näistä yhdistetyistä tavoitteista yksittäin ja sen jälkeen puhua prioriteettikohtaisesti ja ohjelmakohtaisesti kansallisella ja alueellisella tasolla saavutetuista asioista. Näiden keskittämismekanismien kohdalla uskoakseni ne, mitä olemme ehdottaneet sosiaalirahastossa, ne mielestämme ovat oikeita. Olemme sitä mieltä, että meidän ei tulisi vaatia jäsenvaltioita erottelemaan joko työllisyys tai sosiaalinen inkluusio. Ja näin ollen sosiaalinen osallisuuskin on tärkeässä osassa näissä yhdessä temaattisessa kokonaisuudessa. Mutta tarkoitus on siis mennä kohti niitä ehdotuksia, joita tässä valiokunnasta tai tietysti myös työllisyysvaliokunnastakin tulee. Ja sitten sananen artikasta 6.1, sen merkitys, kun tarkastellaan tätä yleistä puitteistoa, tämä tulee todellakin komissiolta eikä mitään yhdeltä yksittäiseltä pääosastolta. Siinä mainitaan se, että jäsenvaltioilla tai alueilla on mahdollisuus delegoida operationaalisen ohjelman osioita ähm, kansalaisyhteisölle. Tämä ei ole sama asia kuin meillä on ITIssä, mutta sillä ei tarvitse siis olla alueellista osiota. Ja siitä syystä kansalaisjärjestöt ovat tärkeässä osassa. Meidän täytyy kuitenkin yhdistää tämä tiettyihin prioriteetteihin, koska esimerkiksi punainen risti vaikka Espanjassa – on mukana tässä osallistuvista osiossa tai työllisyysosiossa, mutta se ei ole mikään yleinen pohja, jonka avulla voidaan vahvistaa toimielin kapasiteettia Se varmaan yrittää ottaa huomioon artiklassa 6.2 ja 6.3. Kun puhutaan näistä indikaattoreista, niin aivan kuten edustaja Schröter totesi, jos heitetään pihalle tämä suorituspuitteista kokonaan, silloin voidaan ehkä poistaa kaikki indikaattoritkin, koska siinä vaiheessa on kyseenalaista se, mihin näitä indikaattoreita käytetään, jos niitä ei yhdistetä tähän suorituspuitteistoon. Mutta ne Martin on käsittääkseni tästä todennut kaiken, mitä tarvitseekin todeta puheenjohtajan. Maria, haluatko vielä käyttää puheenvuoron? Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Agradezco los... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää näistä huomioista, joita esititte. Pahoittelen, että teillä ei ole tätä tekstiä vielä käytettävissä. En toivon, että se mahdollisimman pian mahdollista ehkä jo toukokuun toisella viikolla. Ja sitten voimme jo keskustella paremmin konkreettisista asioista ja tarkistuksista, joita tulen tähän tekemään. Haluaisin kiittää edustaja Lukashenkaa näistä huomioista. Niissä korostet, niitähän jo, niistä jo puhuimme alun perin koskien sitä, että tämän rahaston olisi pitänyt pitäisi olla mahdollisimman tehokas. Tietenkin on tärkeää investoida ihmisiin. Tämä on Euroopan sosiaalirahaston tarkoitus. On myös tärkeää korostaa työn laatua. Haluamme parantaa tuloksia tietenkin, mutta se ei ole mitenkään helppoa. Nyt yritämme seuraamaan Euroopan sosiaalirahaston menestystarinoita ja tästä Schröderkin puhun, on aika vaikeaa seurata sitä, kuinka monta kertaa henkilö tulee työmarkkinoille lähtee sieltä pois, mutta meidän olisi kuitenkin annettava ihmisille mahdollisuudet palata työpaikalle. Haluaisin kiittää myös näitä muita huomioita ja olen varma, että kun teillä on teksti edessänne, niin on varmastikin näette, että monet omista tarkistuksista niin menevät siihen suuntaan kuin te ehdotitte sitten, vaan ne, roi suuret kiitokset huomiosta on toki tärkeää pitää kiinni johdonmukaisuudesta eri rahastojen välillä ja välttää päällekkäisyyttä erityisesti tämän sosiaalirahaston kohdalla. Haluaisin kiittää myös komissiota näistä tiedoista. Odotan, että komissio tekee nyt erityisen ehdotuksen koskien tukia nälän ehkäisemiseksi ennen kesän. Voimme siirtyä käsittelemään kohtaa 13. So we move now to point 13 on our agenda, which is opinion of eh, our committee on the mandate for the trilogue. Eh, kysymys on talousarviosta 2013 ja kolmikanta neuvotteluvaltuudet. Jorgos Stavrakakis on esittelijänä. Για άλλη μια χρονιά η συζήτηση για την κατάρτιση του προπολογισμού. Kiitoksia arvon kollegat. Tänä vuonna jälleen kerran me keskustelemme ensi vuoden talousarvioista. Talous- ja rahoituskriisi on johtanut tiettyjä paineita koko unionin talousarviolle. Tietystikin järkevä talousarvio, suunnittelu on vaikea näissä vaikeissa taloudellisissa olosuhteissa. Olemme tehneet työtä ja pyr- olemme pyrkineet saman aikaan tasapainoon eri osa-alueiden välillä niin, että kriisin kielteiset vaikutukset olisivat mahdollisimman lievät. Katsoin, että kohesiopolitiikka on tässä tärkeässä asemassa. Kohesion täytyy eri välineiden kautta mutta koesiopolitiikan täytyy tiettyjen välineiden kautta auttaa kasvuun ja työllisyyteen. Tässä alueelliset tarpeet ovat äärimmäisen tärkeitä. Nyt meidän täytyy pyrkiä paikkaamaan aukkoja eri alueiden kehityksessä ja samalla jakaa kehityksen hedelmät tasaisemmin kautta koko unionin. Tietystikin budjettivaliokunta on työstänyt asiaa kaikkien kohesiopolitiikan välinen täytäntöön pano vuonna 2010 kärsi kauttaaltaan maksuviiveistä ja siitä, että osa rahoista jää käyttämättä. Täällä on kerransvaikutuksia vuoden 2012 osalta. Kolmikantaneuvotteluissa vuoden 2012 talousarviosta, joissa neuvottelussa olin mukana, keskusteltiin 16 tunnin ajan. Se oli varsinainen ping-pong-ottelu neuvoston ja komission välillä. Nämä kaksi kiistelivät budjetin yksityiskohdista. Tämä selkeästikin johti viiveisiin neuvoston puolella ja neuvosto onnistui tässä pyrkimyksessään leikata maksumäärärahoja. Tämä tarkoitti sitä, että parlamentin täytyi yksinkertaisesti vain niellä tämä tosiasia. Muuten olisi syntynyt viiveitä vielä enemmän. Kun kuulin neuvoston näkemyksen, ilmaisin huoleni, koska katsoin se, että se, että maksumäärärahaa leikataan, tämä tulee myöhemmässä vaiheessa aiheuttamaan ongelmia ja tämä tulee vaikuttamaan kohesiopolitiikkaan aivan erityisellä tavalla. Toimintaneuvosto, että kom- toimintaneuvosto ja komissio auttavat parlamenttia sen pyrkimyksessä päästä yli näistä ongelmista niin, että näitä keräysvaikutuksia ei ole vielä enemmän vuonna 2013. Minun uskoakseni maksumäärärahojen leikkaaminen tulee olemaan merkittävä uhka hankkeiden täytäntöönpanolle ruonjuuritasolla. Meidän täytyy muistaa, että maksumäärärahoja tarvitaan 1B-luokassa. Leikkaukset ovat epärealistisia sillä puolella, koska ne haittavat jäsenvaltioiden suunnitelmia siellä toimitaan tämän tiedon perusteella silloin, kun laaditaan kansallisia talousarvioita. Meidän täytyy voimakkaasti vastustaa näitä epäviisaita leikkauksia maksumäärärahojen puolella. Ja lopuksi vielä haluaisin muistuttaa teille, että tarkistusten jättöaika pilottihankkeiden ja valmistelevien toimien osalta meidän valiokuntamme työssä on 11. toukokuuta. Siihen mennessä täytyy esittää tarkistukset. Kiitos paljon. Kiitoksia. Käsittääkseni yksikään varjoesittelijä ei ole täällä. Haluatko kukaan käyttää puheenvuoron? François Alfonsi. Anteeksi, en näe teidän nimeänne. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa herra sille, että olen aivan yhtä mieltä siitä, mitä hän on kirjoittanut. On hän on täällä tunnistanut aivan oikeat prioriteetit. Tämä keskustelu talousarviosta 2013 edeltää keskusteluita tullaan käymään tulevista no, mikä se nyt onkaan, tämä MFF, siis tulevista monivuotisesta rahoituskehyksestä. Vähän väsimme näitä tässä ollaan jo. Me tiedämme kyllä, että meidän on puolustettava selkeä näkökantaa Eli aluekehitys, kohesiorahasto on juuri se oikea tapa vastata kriisitilanteeseen, jonka läpi olemme käymässä. Kaikki se, mitä tehdään kohesiorahaston kautta, on syklin vastaista ja auttaa vaikeuksissa olevia alueita selkeästi määriteltyjen prioriteettien menettelyiden kautta, ja nämä kaikki vastaavat Euroopan yhteistä etua. Eurooppa, tämä on Euroopan panos kriisiin, juuri kohesiopolitiikan vahvistuminen on juuri tämä avain. Ja tämä poliittinen lähestymistapa on tässä hyvin ilmaistu. Ja sitä on nyt korostettava enemmän kuin koskaan. Tiedetään kyllä, että rahoitustuki koheesion tueksi joskus kyseenalaistetaan. Take the floor. Kiitoksia. Haluatko joku muu käyttää puheenvuoron, jollei? Niin, tiedä, haluaisitko lisätä jotain? Kyllä, kiitoksia. Haluaisin kiittää edustaja Alfonsia näistä kommenteista. Jään odottelemaan kaikkia mahdollisia tarkistuksia, joita kollegat saattavat haluta esittää, ja uskoakseni voimme yhdessä saada aikaiseksi vahvan neuvottelukannan, kun siirrymme kolmikantaneuvotteluihin, kun neuvottelut tässä lähestyvät budjetista 2013. Voin. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ai, anteeksi, unohdin tarkistusta määräajan. Kolmas viidettä keskipäivällä. Näin kohta 14, joka koskee Wojciech Mihal Olnitsakin lausuntoa, joka käsittelee eurooppalaisia energiaverkostoja koskevia suuntaviivoja ja päätöksen kumoamista. Dokument. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, tämä komission asiakirja määrittelee kriteerit Euroopan energiaverkostoja varten. Ja, ja yhteisen etuun liittyvien hankkeiden osalta siinä on menettelyjen valvontaa ja lupamenettelyä käsitelty. Ja tässä on annettu etusia rajat ylittäville hankkeille kaasun ja hiilidioksidin osalta. Täällä on 20 prioriteettialuetta ja käytävää ja kategoriaa, joilla rahoitusta menetään tämän hyvä askelle, jolla voidaan rajoittaa lupa, lupien myöntämisen kestoa. Tämä on erittäin tärkeä energiaverkostossa. Tällä hetkellä aika menee 10-12 vuotta ja sitä pitäisi mennä vain 2-3 vuotta. Usein kustannukset sosialisoidaan ja tuotot yksityistetään. Minä olen ehdottanut, että laajennettaisiin alue- ja paikallisviranomaisten osallistumista päätöksentekoon, kun tehdään päätöksiä Euroopan naisten hakkeiden hyväksymisestä ja energiaverkostojen osalta olisi vahvistettava asianmukaiset kriteerit, jotka ovat tasapainoisia, olisi keskityttävä mahdollisimman suureen tuottavuuteen näissä hankkeissa niin, että rahoitettaisiin ne, niitä hankkeita, joilla voidaan saada aikaan voimakkaita myönteisiä vaikutuksia. Minä olen keskittynyt myös Euroopan kaasusektoriin, sillä on merkittäviä alueellisia vaikutuksia. Hankkeesta on olemassa luettelo, kun kyseessä on yhteisöön liittyvät hankkeet ja ehdotan, että nämä kaasuinfrastruktuurit määriteltäisiin hyvin niin, että mukaan otettaisiin myös äh, neste, kaasun nesteytysasemat ja varastot. Kaasu ei ole uudistuvaa energiaa, mutta monissa tapauksissa – kaasun laaja käyttö mahdollistaa sen, että vältetään hiilen käyttöä. Jotta nämä sijoitukset onnistuvat, tarvitaan yksinkertaisia menettelyjä ja osa, monien osapuolten osallistumista. Meidän lausuntomme toimitetaan sitten Itre-valikunta, joka on vastuuvalikunta. Kiitoksia ja sitten seuraava puhuja. Dziękuję również panu Olejniczakowi. Minäkin haluaisin kiittää Olejniczakia tästä lausunnosta, jonka hän on esittänyt meille. Olen samaa mieltä siinä, että alkuperäinen komission ehdotus on oikein hyvä. Ja uskon, että Ole Nietzschekin esittämät tarkistukset ovat oikein hyviä. Ja niitä voivat kaikki poliittiset ryhmät tukea. Haluaisin kiinnittää huomioon kahteen tärkeään kysymykseen. Ensinnäkin, mielestäni meidän tulisi epäillä hieman sitä, millä tavalla tämä päätöksentekoprosessi tapahtuu alueellisissa ryhmissä, kun puhutaan yksittäisistä valittavista hankkeista. Näiden ryhmien järjestäjät ja promoottorit eivät saisi käyttää puheoikeutta näiden keskusteluiden aikana. Itrevaliokunnan esittelijä sanoi aivan samaa. Ja myöskin Olinjitsik ehdottaa samaa. Tässä olisi eturistiriita, jos tekisi päätöksen itsestään. Toiseksi viiveet hankkeiden täytäntöönpanossa ja mahdollisuus järjestää julkisia hankintoja ja tarjouskilpailuja. Kenen näin tulisi tehdä? Euroopan komission ehdotuksessa tätä asiaa käsitellään hyvin yleisluontoisesti Meillä ei ole yksityiskohtaista tietoa siitä, mitkä ovat nämä alustavat ehdot, johon täytyy vastata. Neuvosto on ehdottanut, että tämän tyyppiset yksityiskohdat tulisi sisällyttää komission ehdotukseen. Ja ehdottomasti tuen myös neuvostoa tässä kohdin. Uskon kuitenkin, että Euroopan komission ei tulisi järjestää näitä huutokauppoja, vaan tämä tulisi tehdä alueellisesti sellaisissa paikoissa, joissa ollaan paremmin tietoisia alueellista olosuhteista. Aion esittää kolme tarkistusta tässä suhteessa ja tarkistuksen myöskin tietojen vaihdosta alueellista ja paikallista yhteisöjen kanssa. Tässä tulee myös muita tarkistuksia, mutta suurin osa niistä on toimituksellisia tai teknisiä luonteeltaan. Minusta tämä lausunto tulisi ehdottomasti hyväksyä. Haluan kiittää valmistelijaa erinomaisesta yhteistyöstä. Puheenjohtaja. Kari Mateli eikä muutkaan ole täällä paikalla, joten muita varjoesittelijöitä ei ole. Haluaako joku muu käyttää vielä puheenvuoron tästä mietinnöstä? Jollei. Haluaako Wojciech Olnitschek käyttää vielä puheenvuoron? Niin, pitäisikö tässä sanoa vielä muutama sana? Haluatko komissiosta käyttää puheenvuoron? Olkaapa hyvä vain. Ensin komissio. Uh, thank you very much, uh, Ms. Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia myös esittelijälle tästä mietinnöstä ja kommenteista. Ilo mielin luin teidän tekstinne, koska te otitte esiin erittäin hienoja kommentteja ja tärkeitä seikkoja. Tietystikin olemme pitkälti samaa mieltä teidän kommenttienne ja suositustenne kanssa, ainakin enimmäkseen. Aika on kovin vähän, joten en aio puhua niistä tarkistuksista, joista olemme samaa mieltä. Poihin esiin vain muutaman seikan, jotka ovat hieman huolestuttavampia. Niitä ei ole kovinkaan montaa. Aluksi tarkistus 6, jolla lisätään prioriteettikriteereiden joukkoon yhteisen edun mukaiset hankkeet. Toteasin, että energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteet, sisämarkkinoiden täytäntöönpanon saantivarmuus ja kestävyys ovat jo kriteerin joukossa, ja nähdäkseni kriteerit pitäisi pitää näissä, pitäisi pitäytyä näihin kriteereihin ja tavoitteisiin, mutta liitteeseen voidaan lisätä se, miten näitä tavoitteita arvioidaan. Siellä liitteessä olisi ehkä oikea paikka tälle. Tarkistus 13 sitten. Siinä viitataan lainoihin ja takuisiin. Nähdäkseni tämä tarkistus viittaa investointipankin lainoihin hankkeille rakennusalalla. Tämä on tietystikin tervetullut lisäys. Odotamme, että Euroopan investointipankki tulee lisäämään investointitoimintaansa tarpeellisten energiahankkeiden yhteydessä. Oli miten oli, oikea paikka tämän tyyppiselle tarkistukselle olisi todennäköisesti asetuksen ulkopuolella jopa silloin, kun investointipankin poliittista mandaattia tarkastellaan. Artikla 15 viittaa rahoitusvälineisiin, jotka lisäävät Euroopan investointipankin ja muiden pankkien toimintamahdollisuuksia. Tietysti tämä on yksi osa, yksi alue, jolla verkkojen Eurooppa voisi tulla kuvan mukaan rahoitusvälineitä koskeva artikla tätä koskee. Tarkastus 16 sitten. Rajat ylittävä kustannusten jako tehtäisiin vapaaehtoiset vapaaehtoiseksi työssä, jotka haluaisivat rahoitusta Verkkojen Eurooppa-hankkeesta. Käsittääkseni huoli, joka tähän liittyy, on se, että tämä on byrokraattista ja hankalaa. Kenties voisin painottaa päinvastaista. Syy siihen, miksi on suuri tarve varmistaa se, että energia on yksityisesti rahoitettu sektori sektori, joista säätelijät päättävät tai joita säätelijät valvovat, niin ennen kuin Verkon Eurooppa-rahoituksesta päätetään, komissio voi antaa rahoitusta hankkeelle, mutta sitä varten meidän täytyy tietää, kuinka paljon hankkeesta tulee tariffien myötä tuottoa. Tähän tarvitaan sääntelijän, sääntelyviranomaisen näkemys. Sääntelyviranomaisten rooli on tässä erittäin tärkeä, niin kun voimme antaa rahoitusta tavarantekon yhteydessä viittaisin tarkistuksen 16. Ja tärkeää on, että sääntelyviranomaisen lausunto saadaan siitä, kuinka paljon rahoitusta voidaan antaa sitten, kun tarifit on määritelty. Tämähän on sääntelyviranomaisen rooli. Ja tämä tekstin pätkä on tärkeää pitää tässä mukana. Ehkä muutama kommentti vielä Rova Kolarska-Povinskan huomautukseen joka koski alueisten ryhmittymien päätöksentekoa. Siirtoverkon haltijoilla on oma lehmänsä ojassa, eikä heidän pidä antaa päättää sitä, mitä hankkeita valikoidaan. Tietystikin heillä on oma roolinsa, koska he suunnittelevat infrastruktuureita ja he voivat kertoa, mistä hankkeessa on kyse, mutta heidän ei pidä olla tässä päätöksentekijän roolissa kuitenkaan. Julkisista hankijoista julkisista hankinnoista sitten selvennys. Kolmas sisämarkkinoiden energiapaketti mahdollistaa sen, että sääntelyviranomainen voi tehdä tarjouskilpailun, julkista tarjouskilpailun viivästyneen hankkeiden yhteydessä, ja tämä on ikään kuin viimeinen mahdollinen toimi, mikäli komissio katsoo, että kaikki kansalliset toimet on käytetty loppuun ja hanketta ei silti ole saatu pystyyn. Nythän on kyse hankkeesta jotka pyörittävät vähintäänkin kahta jäsenvaltiota. Näissä tapauksessa viimeinen mahdollinen keino voi olla se, että komissio ryhtyy tarjouskilpailumenettelyyn. Tässä oli aivan lyhyesti kaikki. Onnittelut vielä tästä mietinnöstä. Totesin vain, että meillä on vain muutama pienen pieni huoli tekstin suhteen. Kaikki muut tarkistuksenne ovat oikein hyviä ja selkeyttävät ja parantavat tekstejä. Kiitos paljon. Very much and, um... Chcę podziękować za... Zarówno pani poseł, jak i również. Kiitoksia näistä huomioista, joita kollegat esittivät ja komission edustajia myöskin. Uskon, että kun työtä vielä jatketaan, niin yhdessä saamme aikaan hyvän lausunnon. Ja saamme tästä vielä paremman asiakirjan jonka avulla voidaan saada aikaan hyviä infrastruktuureja kaikille Euroopan. Kiitos. 3.5. myös tarkistustettämisen määräaika keskipäivällä. Ja näin haluaisin siirtyä viimeiseen kohtaan esityslistallamme, joka koskee Jens Kajerin valmistelemaa lausunto Euroopan globalisaation rahastosta. Olkaapa hyvä. Ja, dankeschön, Frau Kiitoksia puheenjohtaja. Lausuntoni on annettu Euroopan globalisaation rahaston varojen käytöstä. Rahaston alkuperäinen tarkoitus oli tehdä selväksi, että EU voi budjettivarojensa avulla osoittaa solidaarisuutta niitä kohtaan, jotka ovat joutuneet globaalistuminen sen globaalin talouden uhreiksi siten, että heidät on joukko irtisanottu. Tämä on äärimmäisen tai erityisen näkyvä rahasto ja sen toimenpiteet ovat erittäin näkyviä. Niillä on paljon näkyvyyttä. Euroopan globaalistumisrahasto oma, oman budjettikohtaansa, mutta sille on omia määrärahoja. Budjettikohdassa on maksimi määräraha, maksimi summa, joka ei ole varattu tätä rahastoa varten, vaan siellä on summa määrätty sitä varten ja sitten muualta budjetista etsi hallita nämä rahat tarpeen mukaan budjettiin on joutunut tekemään aina muutoksia. Mitään automatiikkaa tässä ei ole, eikä tässä komissio voi yksin neuvotella asiasta, vaan parlamentti, parlamentin täytyy yksittäiset pyynnöt hyväksyä, jotta voidaan auttaa näiden joukkoirtisanomisten uhreja. Komissio ehdottaa, että rahaston toimintaa jatketaan. Neuvosto on ottanut jo tähän kantaan neuvosto halusi tästä rahastosta eroon. Nyt kiistellään siitä, jatkuuko rahaston toiminta vai ei. Poliittinen kädenvääntö on meneillään. Ja pitäisikö sitten pohtia myöskin oikeudellista perustaa. Pääasiallinen ehdotus toistaiseksi harjoitettuun rahaston toimintaan olisi se, että ne ryhmät, jotka voivat hyötyä rahastotoimista, laajentuvat. Tämä luettelo pitenee. Komissio katsoo, että tulevaisuudessa myöskin maanviljelijät voisivat saada tukea ja myöskin pk-yritysten ja omistajat ja jopa itsensä ammatinharjoittajat voisivat hyötyä rahaston tuesta. Omassa lausuntoluonnoksessani valiokuntani nimissä olen katsonut, että halusimme keskittyä tässä niihin, jotka ovat kaikkein haavoittavaisimpia globaalistumisen pyörteissä, eli tavallisiin työntekijöihin haluaisin keskittyä, enkä niinkään tällaisiin yrittäjiin, joilla on pieni asiakaspiiri. Mikäli yrittäjän asiakkaat joutuvat maassa irtisanomisten kohteeksi, silloin myöskin palvelun tarjoajien kohdalla syntyy tästä seuraamuksia. esimerkiksi mainostoimisto, itsenäiset äh, internet-suunnittelijat äh, ja muut alihankkijat, äh, jotka ovat juuri tällaisia itsensä ammat, ammatinharjoittajien hyvin pieni asiakaskunta, ovat erittäin haavoittavassa asemassa. Komissio ehdottaa tai peruste, että nämä eivät ole niin haavoittuvassa asemassa, mutta katsotaan, että sitten maanviljelijät joutuvat joskus sellaisten kehityskulkujen kouriin, jotka syntyvät vapakauppasopimuksista esimerkiksi. Ja katson, että tässä nimenomaan Euroopan parlamentin tehtävä on pohtia, pitääkö ylipäänsä laatia tällaisia vapaakauppasopimuksia, mikäli ei löydetä poliittisia ratkaisuja, sellaisia, jotka mahdollisesti estävät tällaiset kielteiset seuraamukset maanviljelijöiden kohdalla tällaista vapaakauppasopimusten yhteydessä niin voidaanko sitten käyttää tällaista rahastoa hyväksi? Eihän rahaston varas, varat ole eh- ehtymättömiä. Tällaisten vaikutusten lieventäminen Tämä pitäisi hoitaa pikemminkin maatalousbudjetin puolelta. Siinä on riittävästi varoja tällaisiin tilanteisiin varautumista varten. Mielestäni pitäisi pikemminkin tukea pk-yrityksiä. Omassa lausunnossani olen voimakkaasti keskittynyt juuri tähän argumentointiin eri artikloiden kohdalla, joita komissio ehdottaa. Olen pyrkinyt viemään asiaa juuri tähän suuntaan. Kiitoksia myöskin siitä, tai ilo, minä kuulisin myöskin kollegoiden näkemyksiä. Kiitos. Schröter, please. Uh, Schröter. Vaikuttaa siltä, että porukka on käymässä täällä vähin pikkuhiljaa. Minä tunnen koko tarha, tämän rahaston historian ja taustat. Olen itse ollut varjoesittelijänä tämän asian osalta sosiaalivaliokunnassa, sen kun tätä asetusta annettiin. Nyt vain muutama perushuomautus. Työllisyysvaliokunnassa asiasta on keskusteltu, mutta sillä ei ole minkäänlaista aikataulua vielä, koska siinä käydään vielä perustavanlaatuista keskustelua. Kyse on nimenomaan siitä, miten kompetenssi jakautuu valikuntien välillä. Kun on, tässä on tämä uusi juttu, eli maatalouspuoli, ja sitten ylipäänsä tämä menettelytapa kysymys. Esittely ei oikeastaan voi tehdä mitään niin, niin kuin tämä toimivaltakiista on selvitetty. Nyt on pohdittu, että pitäisikö tämä jakaa kahdeksi asetukseksi. Komissio jotenkin ei tätä halua, ja on täysin epäselvää vielä, tämä koko tilanne. Mitään aikataulua ei voida määritellä ennen kuin tiedetään, miten menettely hoidetaan. Jerova Harkin, joka on varsinainen esittelijä, ei voi tehdä mitään ennen kuin hän tietää, miten tämä asia hoidetaan. Sitten kun hän tietää tämän asian, sitten mekin tämän tiedämme. Tänä päivänä voidaan vain keskustella. Ja näistä menettelytapa päätöksistä riippuu moni asia. Meidän täytyy vielä pohtia sitä tosiasiaa, että tämä rahasto oikeastaan ruokkii sosiaalirahastoa. Kaikissa kerto, kertomuksissa on todettu, että tämä rahasto pikemminkin syö sosiaalirahaston varoja. Minä olen sillä kannalla, että Mikäli rahassa jatketaan, sen pitää toimia samassa tämän tapaan kuin aikaisemmin. Sen täytyy toimia ad hoc rahastona, sen täytyy voida reagoida tiettyihin tilanteisiin, ja se pitää paljon läheisemmin liittää sosiaalirahaston toimintaan, koska kyse on sosiaalirahaston rahoista käytännössä. Uskon, että voimme jatkaa keskustelua vasta sitten, kun tiedämme, miten tämä koko menettely sujuu. Shankeli. Kelly. Thank you very much. It's getting... Kiitoksia. Niin, kello on aika paljon, joten pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Ensinnäkin meidän täytyy päättää siitä, aiommeko jatkaa maaseuturahaston puitteissa vai emme. Ja mielestäni me olemme tässä alun perin saaneet tässä ne tavoitteet, jotka, joihin tilanne on vaikuttanut kaikkein eniten. Nyt meillä on tilaisuus parantaa tätä. Ja, ja No. Ja tässä on tiettyjä heikkouksia. Olen ollut mukana kolmessa eri globalisaatiorahaston soveltamisessa omassa vaalipiirissäni. Mutta tässä on ollut tiettyjä heikkouksia, johon voidaan pureutua, jotka voidaan saada toimimaan. Erityisesti muistan sen, että kun yksi työllin, työ, työntekijä, joka oli irtisanottu, hän sanoi, että tämä on lahja Euroopan unionilta. Sillä tavoin sitä alun perin ajateltiin. Tämä johtuu kahdesta asiasta. Ensinnäkin se, että ne rajoitteet, varsinkin aikaan liittyvät rajoitteet, jotka täytyy vielä ottaa esille, ja huono jäsenvaltioiden soveltaminen. Jos meidän täytyy jatkaa tällä linjalla, niin ehdottomasti meillä pitäisi olla huomattavasti enemmän ponnistuksia, joita tähän laitetaan, ja meidän tulisi valvoa paljon enemmän tätä soveltamista ennen kuin se menee läpi. Ja varsinkin erityisesti kohdat, joista olen samaa mieltä, se, että työmarkkinaosapuolet otetaan mukaan, varmistaudutaan siitä, että jokaiselle irtisanotulle on puhuttu, hänen pätevyytensä on tiedossa, ja sitten katsotaan, millä tavalla tämä ohjelma voidaan soveltaa. Toiset ehdotukset ovat se, että tätä kynnystä pitäisi alentaa 500-200 ja yhteisrahoituksen pitäisi ehkä nostaa EUn osuutta. Nämä voin hyväksyä, mutta olen eri mieltä esittelijän kanssa siitä, että miten tulisi poissulkea maanviljelijät tai ehkäpä yksityisyrittäjät. Ja sanoin, että nimenomaisesti nämä pitäisi sisällyttää, mutta jos me voimme tehdä uudistuksia, niin se pitäisi ainakin jättää mahdollisimman laajapohjaiseksi. Joustavuutta pitää olla ja sitä pitää arvioida sen omien saavutusten pohjalta. Jos esimerkiksi Mercosur-sopimuksen nojalla, joka saattaa solmia tai sitten ei, syntyy suuria haittoja maanviljelijöille, niin ehkäpä löydettäisiin tälle tiettyä tukea. Yksi se on se, että meidän täytyy muistaa se, että globalisaatiorahaston koko pääperiaate on se, että työllistää uudelleen ihmisiä. Ne, jotka todennäköisesti saavat työtä itselleen, ovat ne, jotka ovat yksityisyrittäjiä, mukaan lukien elinkeinoelämässä olevat ja maanviljelijät. Saattaa siis olla, että vasten on paljon laajempi ja hyöty paljon suurempi, kun nämä sisällytetään mahdollisuutena sen sijaan, että ne erityisesti poissuljetaan. Eli millä tavalla tämä nyt sitten hoidetaan loppujen lopuksi? Ja ehdottomasti haluan sen ainakin olevan mahdollisimman kattava, että voidaan mahdollistaa se, että voidaan tarkistella asioita, jotka syntyvät niin, että voimme tehdä päätökset ansioihin pohjautuen. Ja sitten katsoa näitä muita asioita, aikarajaa, soveltamista, joka täytyy tehdä kunnolla. Ja sitten mahdollistaa erityinen joustavuus vielä oikea-aikaisesti. Haluamme, että tämä kuitenkin kaikki on jatkuvasti käynnistä. Kiitoksia, Sean. Ja Joakim seuraavana. Sagt, dass die äh, eigentlich federführenden Ausschüsse da... Kiitoksia, kun Schröter sanoi, että vastuuvaliokunta ei vielä ole päässyt sopimukseen siitä, mitä valtuuksia tässä ja kuka hoitaa minkäkin osan, niin haluaisin osoittaa tunnustusta valmistelijallemme tässä valiokunnassa, kun hän on kuitenkin tuonut esiin oman kantansa Euroopan globalisaatiorahasto perustettiin ikään kuin virtuaaliksi rahastoksi, jolla voitaisiin vähentää globalisaatiovaikutuksia tietyillä alueilla edistämällä työpaikkojen perustamista. Mutta emme ole vielä täysin määritelleet, millaisia vaikutuksia globalisaatiosta on. Joissakin tapauksissa tämä on ongelmallista. Mitä sitten tulee tiet tehtyjen kauppasopimusten eh, kielteisiin vaikutuksiin, joita Euroopan unionin allekirjoittanut ja jotka saattavat olla joillekin Euroopan maataloussektorille kielteisiä, niin enpä usko, että globalisaatiorahastolla pitää kompensoida niitä menetyksiä, joita EUn kauppasopimukset ovat aiheuttaneet EUn maanviljelijöille. Tähän astihan eh, teollisuusalueet ovat eh, olleet näitä rakenteellisesti heikkoja alueita. Jos nyt sanotaan, että on puututtava, niin se on toki hyvä asia, koska nämä teollisuuden alat ovat, saattavat hävitä kokonaan. Me hyväksyimme joitakin päiviä sitten parlamentissa tekstin, joka koskee Ranskan Renault, Renaulta ja sen harjoittamaa politiikkaa, joka uhkaa työpaikkoja tuotannon siirtämisen takia kohti Brasiliaa ja Kiinaa. Euroopan varoja on miljoonia sijoitettu. Uskon, että tässä on Ranskan, ja Re, Ranskan valtion ja Renon tehtävänä kantaa vastuunsa. Ei tämä ole mikään globalisaatio asia, vaan tämän yhden teollisuusalan politiikka, eikä eurooppalaisen veronmaksajan pidä rahoittaa Renon uudelleen sijoittamista. Me tarvitsemme selkeät kriteerit niin että saamme paljon täsmällisemmät määritelmät sille, ketkä voivat tästä rahastosta hyötyä. Minä vastustan sen poistamista, mutta meidän pitää saada sopimus sen määritelmistä, mitä ymmärretään tällä globalisaatiolta, mitä, mitä ovat nämä alueet, joita voidaan ottaa mukaan ja mitkä ovat näiden eh, globalisaation eh, syitäkin. Muita puhujia ei näitä olevan, joten pyydän Jens Geiria käyttämään puheenvuoron komissiokin tätä haluta sanoa jotain. Niin, olkaapa hyvät vain. Madame Pronzinski Isabel. Madame Isabel. Isabel Pronzinski komissiosta. Kiitoksia kovasti, hyvä puheenjohtaja. Oikein ilahtuneena näen tämän keskustelun täällä käynnissä ja että se seurailee niitä teknisiä poliittisia linjoja, joita meillä on ollut kaiken kaikkien tukien rahastoa tulevaisuudessa. Komissio on halunnut oppia globalisaatiorahaston täytäntöönpanosta aiemmin. Meillä on kokouksia sidosryhmien, työmarkkinaosapuolten ja parlamentaarikkojen kanssa. Ja olemme pyrkineet tekemään johtopäätöksiä näistä kokouksista parantaaksemme asetusta. Tämän lisäksi olemme todellakin myös ehdottaneet sitä, että sisällytään tähän maanviljelijät, sillä hekin saattavat joutua kärsimään globalisaatiovaikutuksista ja useimmat ovat yksityisyrittäjiä. Siitä syystä he eivät ole päässeet tämän olemassa olevan asetuksen piiriin. Olemme siis avanneet oven näille maanviljelijöille, mutta emme odota niin kauan, että ovat luotupuolet maanviljelijästä, että he ovat päteviä ottamaan uuden työpaikan, vaan olemme pyrkineet auttamaan heitä pysymään maanviljelyksen parissa – ja muuttamaan näitä toimintojaan. Ei ole aivan totta se, että neuvosto olisi jo päättänyt siitä, että globalisaatiorahaston olemassaolo ei pitäisi jatkua. Se, mikä on tapahtunut, on sen sijaan se, että on neuvoteltu siitä, millä tavalla tätä kriisipoikkeusta jatkettaisiin. Pitäisikö edelleen tänä vuonna ja ensi vuonna sallia poikkeukset talouskriisin vuoksi? Tässä oli sellainen vähemmistöjumitilanne neuvostossa, joka johti siihen, että tilanne jumiutui täysin ja määräaika meni umpeen, eli tällä hetkellä tätä ei sovelleta. Neuvosto toisaalta on vasta ryhtynyt keskustelemaan asiasta ja olemme tarkastelleet tätä ja ensi viikolla aiomme asia käsitellä pelkästään teknisestä näkökulmasta. Mitä poliittista keskustelua tällä hetkellä siis ei käydä siitä, pitäisikö globalisaatiorahasto jatkoa vai ei, vaan ihan vain teknisesti keskustellaan näistä artikloista. Poliittinen keskustelu käydään muilla alueilla tällä hetkellä. Ja varmasti globalisaatio loppujen lopuksi on osa monivuotista rahoituskehystä ja asia ratkaistaan poliittisella tasolla sillä tavalla. Kun puhutaan siitä, että laajennetaan globalisaation soveltamisalaa, niin olemme ottaneet mukaan myös muut ryhmät tähän Kairi mainitsemme ryhmien mukaan, sillä niin monet työntekijät ovat nyt tilapäistyöntekijöitä niissä yrityksissä, jotka irtisanovat heitä. Heillä on pitkän aikavälin työkokemus näistä yrityksistä, mutta sopimusta ei uudisteta silloin, kuin muut pysyvät työntekijät irtisanotaan. Siitä syystä haluamme sisällyttää nämä työntekijät. Tätä sidosryhmää me suosittelevat voimakkaasti. Sitten edustaa Schröterin kommentit siitä, että globalisaatiorahasto on pitkälti sosiaalirahaston rahoittamaa, niin asia ei ole näin. Itse asiassa toimintavälinen sopimus aivan selkeästi ottaa esille sen, että ne varat, joita vara- varaumaan laitetaan, globalisaatiorahastoa varten ei saa tulla rakennerahastoista mukaan lukien sosiaalirahasto tietysti. Aiemmin meillä on kuitenkin ollut mahdollisuus hyödyntää maksusitoumusmäärärahoja silloin, kun varoja ei ole käytetty riittävästi. Ja näin kuitenkaan nyt tällä hetkellä näin ei ole asian laita, vaan me molemmat hyödymme siitä, että parlamentti on sopinut siitä, että maksumäärärahat laitetaan suoraan oman budjettikohtaan, niitä ei tarvitse ottaa mistään muualta. Ja toisaalta odottelemme sitä, että tämä globaali siirto tapahtuu vuoden toisella vuosipuoliskolla silloin, kun rahoja tulee muista kohdista budjetteja, jossa niitä alikäytetään tällä hetkellä. Eli se, millä tavalla rahasto kykenee rahoittamaan itseään, niin valitettavasti toimintavälinen sopimus ei siirrä suoraan määrärahoja ähm, rahastolle, vaan pyytää niitä löytämään niistä kohdista, missä on alikäyttöä. Edustaja Kelly mainitsi sen, että osarahaston ongelma on ollut se, että jäsenvaltiot esittävät huon, tai soveltavat sitä huonosti. Tätä ongelmaa on pyritty ratkaisemaan uudessa rahastossa niin, että annetaan jäsenvaltioille lisää kaksi viikkoa hakemusten esittämiseen, mutta sitten näiden hakemusten pitäisi olla täydellisiä niin, että komission ei enää tulevaisuudessa tarvitse pyytää lisätaustatietoa jäsenvaltioissa. Vain poikkeustapauksissa näin voidaan tehdä. Eli hakemusten pitäisi olla täydellisiä ja komissio voi näin ollen esittää paljon nopeammin ehdotuksensa kuin mitä aiemmin on ollut asianlaita. Edustaja Chalo kysyi globalisaatiosta ja siitä, mitä se oikein tarkalleen ottaen on asetushan sisältää määritelmän siitä. Nämä ovat aiemmin toimineet hyvin. Ja aina kun olemme esittäneet näitä asioita parlamentissa, olemme tarkalleen ottaneet esille sen, mitä globalisaatiokriteereitä on käytetty. Onko tästä rahastosta hyötyä yrityksille? Ei, koska yrityksiä velvoittaa sekä kansallinen että eurooppalainen lainsäädäntö ryhtymään tiettyihin toimenpiteisiin, jota Rono esimerkiksi on tehnyt. Se oli esimerkkinä. Me tarkistamme, että yritykset vievät lopuun nämä menettelyt, johon ne ovat velvoitettuja, mutta myöskin kun näin on tehty, niin työntekijät ovat edelleenkin työttöminä. Ja EGF toimii silloin, kun pyritään löytämään näille työntekijöille uusi työpaikka. Eli siitä ei missään tapauksessa ole hyötyä itse yritykselle, sillä yritys on irtisanon työntekijät, siis se on tehnyt, hoitanut vastuunsa. Ja siinä sen lisäksi se ei ole enää tässä asiassa mukana. Toivottavasti olen vastannut näihin kysymyksiin, jotka syntyivät. Jos kuitenkin lisäkysyttävää, niin mielelläni palaan asiaan. Puheenjohtaja, kiitoksia. Edustaja Smolkova. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kenties kun me teemme päätöksen globalisaatiorahastosta, olisi hienoa saada tilastoja siitä, kuinka paljon rahaa on mennyt millekin jäsenvaltio tai millekin sektorille, niin että tietäisimme, mitkä sektorit ovat eniten joutuneet globaalistumisen uhriksi. Minä olin sillä kannalta kyllä viljatkin pitäisi saada sen piiriin. Yeah, this is very easy. Haluatko komissio vastata? Tämä on aivan helppo löytää tämä tieto. Meidän verkkosivultamme saa viikoittaisen ajantasaisen katsauksen tilanteeseen. Myöskin vuosikertomuksesta me löytyy tietoa. Eli jos voisitte lähettää sen Regin sihteeristölle, niin sitten lähetämme sen teille kaikille. Edustaja Geyer. haluatteko vielä sanoa jotain? Ja, ganz gern. Kiitos. Mielelläni nopeasti reagoisin siihen, mitä komission edustaja sanoi. Toden totta, itse olen budjettialan ihmisiä. Ja mikäli joku esittää pyynnön rahastolle, niin Röter onneksi ei ole niin, että rahat otetaan sosiaalirahastolta. Tästä Tämä ei minun, minun mielestäni kävisi päinsä. Alirahoitusta joskus on ollut, ja kaalikäyttö on ollut, ja sitten rahaa on annettu globalisaatiorahaston käyttöön. Tässä on viitattu kahteen indikaattoriin. Raha tulee ohjelmista, joka on käytettävissä pk-yrityksiä varten, liberaalikollega viittasi. Ja halusin reagoida tähän kysymykseen ja toteasin, että poliittisesti minunkin mielestäni on oikein, että rahastoliiton läheisemmiksi sosiaalirahastoon, mutta onneksi sosiaalirahasto ei kuitenkaan ruokita tätä globalisaatiorahastoa. Olen tehnyt jotakin tarkistuksia. Odotan vielä, että agrivaliokunta ja työllisyysvaliokunta ovat selvittäneet kiistansa siitä, kumpi on vastuuvaliokunta. Sitten vasta voidaan jatkaa tätä työtä ja määritellä aikataulu. Tietystikin sitten voidaan mennä äänestämään sitä ehdotuksista, mutta en ole kovinkaan huolissani. Tällä välin me voimme tehdä työtämme ja saattaa sen päätöksen, mutta sana manviljelijöistä vielä. Minä olen tässä eri mieltä kuin herra Keli. Uskon nimittäin, että maanviljelijöillä on riittävästi aikaa silloin, kun vapaakauppasopimusta ollaan solimassa – jo mukautua. Miksi sitten globaalisiutorahastosta pitäisi sitten antaa tukea myöskin viljelijöille? Minä uskon, että maanviljelijöillä on riittävästi aikaa mukautua, koska vapaakauppasopimusten synty ei tapahdu yhdessä yössä. Ja myöskin siirtymäkausia voidaan määrätä, mikäli on tulossa joitakin mukautustarpeita. En ole maatalousasiantuntija, olen lähinnä budjetti ja budjettivalvontapuolen asiantuntija. Maatalousbudjetti on niin suuri, että sieltä löytyy sellaisia välineitä, jotka mahdollistavat sen, että viljelijä ei etetä tässä lehdellä soittelemaan. Olen tyytymätön, mikäli globalisaatiorahastoa pidetään jonkinlaisena supermarkettina, josta kaikki hätää kärsivät voivat mennä hakemaan rahaa. En ole täysin vapaa siitä epäilyksestä, että taustalla on poliittinen ajatus komission puolella, että täten neuvostossa saataisiin muutama, muutama jäsenvaltio ääni globalisaatiorahaston puolella, mikäli soitamisala laajennettaisiin. Katson, että tämä on epätarkoituksenmukaista, koska tämän rahaston määrät eivät ole niin suuret, että voitaisiin kaikille antaa jotakin. Tässä pitäisi keskittyä todellakin niihin, jotka ovat kaikkein haivoittavaisimmassa asemassa – Pienimmät yritykset voitaisiin ehkä ottaa mukaan, koska itsenäiset ammatinharjoittajat, joilla on hyvin pieni asiakaskunta, ovat todellakin todella pieniä yrityksiä, kaikkein pienempiä usein, ja kaikkien pienemmät yritykset ovat vaikeissa tilanteissa joskus. Mutta katsoin, että tuensaajien piiriä ei saisi laajentaa liiaksi, mikäli haluamme, että tämä instrumentti toimii vielä tehokkaasti. Now, dear colleagues, we have the following uh, situation. Kiitoksia, hyvät kollegat. Meillä on seuraava tilanne. Työllisyysvaliokunnan hyväksyntäpäivämäärä on 21.6. Ennen sitä kuitenkin uudet tosiasiat ovat seuraavat. Agrivaliokunta on pyytänyt sääntöä 50 sovellettavaksi ja tämän täytyy sitten valiokuntien puheenjohtajien kokouksen hoitaa Strasbourgissa ilmeisesti 22.5. ja sitten puheenjohtajakokous pian sen jälkeen. Eli toukokuun lopussa tiedämme sitten, että onko tämä koko prosessi viivästynyt sen takia, että kaksi valiokuntaa ovat samaa mieltä tässä asiassa vai eivät. Tänään voimme siis ottaa sen riskin ja olettaa, että Agri saa hoidettua tämän asian. Ja että valiokuntien puheenjohtajat reagoivat myönteisesti. Tietysti tilanne voi kääntyä päinvastaiseksi. Se, mistä voimme päästä tänään, on se, että ehdottaisin, että silloin kolmas viidettä olisi tarkistustehtävien määräaika. Silloin tässä ollaan turvallisella puolella, koska olemme valmiita tässä lausunnossamme. Tapahtuupa sitten mitä vain Agrin ja työllisyysvaliokunnan välillä ja mitkä sitten ovat hyväksynnän määräajat. Tästä otetaan tämä riski vaan. Minä henkilökohtaisesti tätä riskiä en ottaisi, se on kuitenkin esittelijä valittavissa. Anteeksi, valmistelija valitettavissa. Ja minä valitsisin tämä kolmas viidettä, joka olisi tarkistusta, että tämmöisen määräaikaustilanne muuttuu, niin sitten katsotaan, että tarvitaanko lisää muutoksia. Eli haluaisin vielä kuulla Inskairin mielipiteen tästä asiasta. Also ich würde eigentlich... Oikeastaan olisi ehkä parempi odotella ja katsoa, missä määrin maatausvalikunta onnistuu viemään tahtonsa lävitse. Mikäli artikla, työjärjestyksen artikla 50 sovelletaan tämän asian käsittelyn silloin, meidän täytyy maatalous, maatalouskysymys ottaa huomioon myöskin aluepolitiikan kannalta. Minun mielestä olisi parempi odotella ja katsoa, miten tässä käy. Repeat once more. If we wait for the... Toista vielä kerran. Jos jäämme odottelemaan puheenjohtajakokouksen päätöstä siitä, onko Agri tässä mukana tai ei. Odottelemme silloin toukokuun loppuun. Jos Agri häviää, mikä on aika todennäköistä, niin silloin työllisyysvaliokunta on erittäin epätodennäköistä, että siinä muutetaan tätä päivämäärää 21.6. hyväksymiseksi. Silloin me olemme ulkona, koska meillä ei ole aikaa äänestää, tarkistaa, kääntää. Ja siitä syystä sanon, että voimme hoitaa asian nyt ja sitten olemme valmiina molempiin tilanteisiin, jotka saattavat syntyä. Mutta se on nyt teidän valittavissanne siis. No selvä. Minä ymmärsin tämän asian toisin. Minä voin hyvin yhtyä tähän teidän näkemykseni asiasta nyt. Thank you uh, very much. So we, we... Kiitoksia. Ja nyt on aika kolmas viidettä. Ja jos tähän tulee muutoksia tähän tilanteeseen, niin Silloin pohditaan sitten vaan uudelleen sitä, tarvitaanko lisämuutoksia. Tämä oli viimeinen kohta Me hyvät kollegat, tänään. Muita ilmoitusluontoisia asioita ei ole mutta sitä, että seuraava kokous on tiistaina 8.5. aamulla ja iltapäivällä. Yhden päivän kokous. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia myös tulkeille. Kokous on päättynyt.